Hyvää iltapäivää, arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Voisitteko istuutua? Well, thank you. If you want to have your seats and remain silent so that... Voisitteko istuutua ja hiljentyä seuraamaan tätä kokousta? Esityslistan kohtaan yksi. Esityslistan hyväksyminen. esityslistalla on vain yksi asia, jota lähdemme käsittelemään. Jos teille sopii, niin esityslista on näin hyväksytty ja siirrymme sitten itse asiaan. We are here to follow up the European Parliament's resolution. Kyse on Euroopan parlamentin päätöslauselmasta, joka hyväksyttiin 9. syyskuuta ja aiheena on Romanian tilanne. Euroopan unionissa. Me keskustelemme tästä aiheesta ja meillä on mukana kolme vierasta komissiosta. Toivotan tervetulleeksi varapuheenjohtaja Vivian Redingin. Hän vastaa perusoikeuksista ja oikeudesta. Toivotan tervetulleeksi komissaari Malmströmin. Hän vastaa sisäasiakysymyksistä ja komissaari Ander hän vastaa sosiaalipolitiikasta. Täällä ovat vieraana myöskin työllisyysvaliokunnan jäsenet. Ja täällä edessä valiokuntaa edustaa kollega Beres. Tervetuloa. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että puheenjohtajakokouksessa päätettiin syyskuun 19. päivä, että Libe-valiokunnan tulisi vastata päätöslauselman seurannasta, joka hyväksyttiin siis 9. syyskuuta aiheena romanien tilanne Euroopan unionissa. Ja tämä ylimääräinen kokous yhdessä näiden komissaarien kanssa – paneutuu nyt tähän romaanien tilanteeseen. Toivotan myös tervetulleeksi työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnan jäsenet. Toimimme täällä artiklan 50 mukaisesti. Ja Meidän esittelijämme on, kuten tiedätte, kollega Jorka. Perusoikeuksien erillisvirasto on seurannut tätä tilannetta alusta asti ja on laatinut myöskin erityiskertomuksia. Toivotamme myöskin järjestön edustajan, kollega Jerome, tervetuloa. Hienoa, että pääsitte paikalle. Tätä aihetta käsitellään piakkoin myöskin huippukokouksessa ja aloitteitakin on suunniteltu esimerkiksi korkean tason konferenssi, joka käsittelee Bukarestissa lokakuussa 12. ja 13. päivää rahoituskysymyksiä. Lisäksi käsitellään romaanikysymyksiä Eurooppa-neuvoston Strasbourgin kokouksessa lokakuun 20. päivä. Tämä on osoituksena siitä, että aihe on erittäin tärkeä myöskin Lissabonin sopimuksen voimanastumisen myötä ja perusoikeuskirjan voimanastumisen myötä, joka on sitova. Nyt kuulemme komissaarien alustukset. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Reding. Hänen jälkeen puheenvuoro siirtyy komissaari Malmströmille ja hänen jälkeen puheenvuoro saa kollega Ander. Haluaisin kuitenkin vielä todeta, että me voimme myöskin keskustella tästä aiheesta ja me tiedämme, että hyvin monet haluavat pyytää puheenvuoroja, siksipä ehdottaisinkin, että voimme käyttää normaalia käytäntöä silloin, kun vieraana on komissaarin jäsen, komissa, komission jäsen. Ensin koordinaattorit saavat puheenvuoron ja sitten poliittisen ryhmän edustajat ja sen jälkeen muut jäsenet voivat käyttää puheenvuoroa. Kaikki voivat siis kantaa kortensa kekoon, mutta Kunhan olemme saaneet luettelon puhujista valmiiksi, niin sen jälkeen siihen ei lisätä enää uusia nimiä. Meillähän on tässä noin kaksi ja puoli tuntia aikaa käytettävissä ja ehdottaisinkin, että ne jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoroa, niin ilmoittakaa halukkuudestanne mahdollisimman pikaisesti, jotta saamme puhuja luettelon valmiiksi ennen kuin siirrymme tähän toiseen puheenvuorokierrokseen. No niin, no niin, näinhän minä arvasin, arvelinkin. Tästä tulee vilkas keskustelu. Kuten sanoin, alkuun puheenvuoron saa... Niin, kollega Peres, haluatteko sanoa vielä jotain ennen kuin siirrymme varsinaiseen aiheen käsittelyyn? Olkapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Työllisyysvaliokunnan nimissä haluaisin esittää kiitoksen komission jäsenille, jotka tulivat tänne niin nopeasti paikalle kertomaan meille, mitä komission kollegiossa on tänä aamuna keskusteltu. Joten saamme mahdollisuuden seurata teidän keskusteluitanne ja katsoa, mitä on tapahtunut. Työllisyysvaliokunta jäsenineen on hyvin halukas olemaan mukana käsittelemässä näitä asioita, jotka liittyvät molempien valiokunnan asioihin. Tarkoitus on se, että voidaan noudattaa syrjimättömyysperiaatetta ja myös taistella köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Sehän on koko tämän keskustelun tavoitteena tänään ja odotamme jännityksellä saada kuulla, mitä komission edustajilla on sanottavaa. Siinäpä kaikki, mitä minä näin alustavasti haluan sanoa. Madame Beres. Paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa komission varapuheenjohtaja Vivien Reding. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos uh, puheenjohtaja. Kuten aikaisemmin kuuka, tässä kuussa ilmoitettiin, niin komissio on tänään arvioinut tätä tilannetta Ranskassa ja väestön ja EUn lainsäädäntöä kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta. Me kuulimme komissiossa minun esitelmäni. Laslo Andor alusti myös ja samoin myös Cecilia Malmström. Ja päätimme kollegiona seuraavaa. Jokaisella kansalaisella on oikeus vapaa liikkuvuuteen ja se on perustava oikeus EU:ssa. Ja komissio sopimusten valvojana valvoo sitä, että perustamissopimuksia noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Toiseksi jäsenvaltiot ovat vastuussa ja velvoitettuja ryhtymään toimenpiteisiin, joilla voidaan ylläpitää niiden alueella julkista turvallisuutta. Ja heidän täytyy siinä noudattaa sääntöjä vuoden 2004 direktiivissä liittyen vapaaseen liikkuvuuteen, kansalaisten perusoikeuksiin ja täytyy myös noudattaa syrjimättömyyttä. Ei saa syrjää esimerkiksi etniseen vähemmistöön kuulumisen vuoksi. Kolmanneksi, mitä nyt Ranskassa on tapahtunut, on johtanut suuriin keskusteluihin komission ja Ranskan viranomaisten kesken liittyen siihen, millä tavalla toimeenpannaan EUn lainsäädäntöä ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Komissio sai tänä päivänä Ranskalta korkeimmalta poliittiselta tasolta joulukuussa 22. päivä tänä viime vuonna syyskuuta lupauksen siitä, että ei lähdetä kohdistamaan toimenpiteitä tiettyihin etnisiin vähemmistöihin, vaan kohdellaan kaikkia kansalaisia samalla tavalla. Ja 5.8. tehdyt toimenpiteet eivät olleet tämän lainsäädännön mukaisia. Mutta nyt on annettu uudet ohjeet 13. syyskuuta 2010. Ja Ranskan viranomaiset takasivat äh, EUn lainsäädännön syrjimättömän käytännön sopimusten ja EUn perusoikeuskirjan mukaisesti. Neljänneksi komissio totesi myös, että Ranska vahvisti sitoumuksensa läheisestä ja lojaalista yhteistyöstä tässä asiassa, joten komissio tulee tekemään yhteistyötä Ranskan viranomaisten kanssa. Ja komissio lähetti Ranskan viranomaisille kirjeen tänä päivänä, jossa on yksityiskohtaisia kysymyksiä liittyen poliittisen, Ranskan antaman poliittisen lupauksen toimeenpanosta. Sanat ovat yhtä. Me tarvitsemme myös konkreettisia todisteita siitä, mitä on tapahtunut. Viidenneksi, jotta voitaisiin antaa oikeusvarmuutta kansalaisille ja jäsenvaltioille nimenomaan monimutkaisissa tilanteissa on erittäin tärkeää, että meillä on tietyt turvalausekkeet, jotka on sisällytetty vuoden 2004 direktiiviin vapaasta liikkuvuudesta ja että ne toimeenpannaan täysin jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Komission mielestä Ranska ei ole toimenpannut vapaa liikkuvuusdirektiiviään omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä. Ei ainakaan sillä tavalla, että nämä oikeudet olisivat avoimet ja täysin käytössä. Ja sen vuoksi komissio päätti tänään, että se tulee äh, lähettämään Ranskalle virallisen huomautuksen ja vaatii täyttä direktiivin toimeenpanoa. Ja komissio tekee näin, ellei, ellei se saa tällaista yksityiskohtaista lainsäädännön toimeenpanokirjettä siitä, millä tavalla se toimeenpannaan 15.10. mennessä. Jos näin toi, Ranska toimii, meidän ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin. Mikäli Ranska ei tee näin, silloin me lähetämme tämän virallisen huomautuksen ja käynnistämme lokakuussa rikkomusmenettelyn. Samanaikaisesti komissio analysoi kaikkien muiden jäsenvaltioiden tilannetta liittyen vapaaliikkuvuusdirektiiviin arvioidakseen tarvitaanko rikkomusmenettelyitä myös muualla. Emme ole puhuneet mistään muista tapauksista tänään. Me puhuimme ainoastaan Ranskasta. Me aiomme puhua muista tapauksista ajan mittaan myöhemmin. Ja mikäli välttämätöntä, niin seuraavissa yhteyksissä me tulemme lähettämään rikkomusmenettelykirjeen myös muille jäsenvaltioille. Koko peruskysymys romaniväestön tilanteesta on komissiossa sitä on komissiossa käsitelty ja komissio totesi, että tässä on kyseessä taloudellinen ja sosiaalinen haaste ja yhteinen vastuu kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille. Komission tiedonanto 7. Äh, huhtikuuta listasi monia tärkeitä toimenpiteitä, joihin on ryhdyttävä sekä kansallisella että EUn tasolla, jotta voitaisiin parantaa romaniväestön asemaa mahdollisimman nopeasti ja äh, tämän äh, romani äh, Task Force-ryhmän työn pohjalta. Tämä Task Force perustettiin syyskuussa komission toimesta. Tarkoitus on pyrkiä parantamaan romaniväestön mukaanottoa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja EU tulee, komissio tulee esittämään suuntaviivat ensi vuoden huhtikuussa siitä, millä tavalla romaniväestö sisällytetään mukaan yhteiskuntaan. Ja tämä Romani Task Force ryhmä tulee, sen tarkoitus olisi tehdä ehdotuksia sitä, millä tavalla paremmin voitaisiin hyödyntää EUn varoja romaniväestön mukaanottamisessa. Ja me tarvitsemme tällaista monitahoista lähestymistapaa, eh, kun pyritään ratkaisemaan romanivähemmistön monimuotoisia ongelmia. Ja tämä olisi eh, tärkeää siinä, että romaniväestö osallistaminen onnistuisi. Näissä suuntaviivoissa pyritään myös eh, tehokkaampaan valvontaan ja tukeen kansallisille toimille ja EUn toimille romaniväestön integroimisessa. Ja ajatellen myös EU 2020-strategiaa, sen puitteissa EU, komissio tulee pyytämään jäsenvaltioita esittelemään omat kansalliset strategiansa romaniväestön osallistamisesta. Ja tärkeä. Meidän täytyy tukea horisontaalisia prioriteetteja, kuten esimerkiksi romaniväestön integrointia, ja komissio odottaa, että jäsenvaltiot olisivat kunnianhimoisia ja eksplisiittisiä romaniväestön suhteen siinä vaiheessa, kun he asettavat 2020 tavoitteitaan köyhyyden vähentämisestä, kouluttamisesta ja työllisyydestä. Komissio tekee läheistä yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, kun valmistellaan tätä puitteistoa. Ja perusoikeusvirasto otetaan mukaan tähän työhön. Ja komissio tulee raportoimaan edistysaskelista sekä Euroopan parlamentille että Eurooppa-neuvostolle. Euroopan neuvostolle ennen kesää 2011. Thank you, Vice President Reagan. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa komission jäsen Malmström. Olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, honorable members. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä läsnä kertomassa turvallisuusaspektista. Se on tärkeää, erityisesti tänään. Tänne oli vaikea päästä. Ulkona on poliisia vaikka kuinka paljon, mutta kuitenkin pääsin tänne perille. Ja on nähtävissä, että koko Belgia on mobilisoitunut ja oli vaikea kertoa selittää, että miksi meidän on nyt tänne päästävä. Niin no, minun on valitettavasti lähdettävä kohta täältä pois, mutta haluaisin kuitenkin kertoa oman näkemykseni asiasta. Mielestäni on ihan hyvä, että parlamenttikin osallistuu tähän romanikeskusteluun. Minä uskon, että sillä tavalla voidaan varmistaa, että tämä asia ei unohdu hetken kuluttua, vaan että me voimme sitoutua tähän aiheeseen, joka koskettaa niin monia kansalaisia. Komissiokin pitää tätä perusoikeuksien kunnioittamista erittäin tärkeänä asiana, kuten myöskin vähemmistöjen osallistumista yhteiskunnassa. Muukalaisvihamielisyydellä ei ole Euroopassa sijaa. On tietenkin juridisten seikkojen lisäksi olemassa muitakin tekijöitä ja välineitä, joilla voidaan taistella muukalaisvihaa ja rasismia vastaan. Yhtäältä jäsenvaltioiden politiikkojen koordinointi ja taloudellinen tuki taloudellista tukea ohjataan rakennerahastojen kautta ja integrointirahaston kautta, vaikkakin se on volyymiltaan pienempi, mutta palaan siihen hetken kuluttua. Mitä tulee integrointirahastoon, niin minä vastaan siitä komissiossa, koska integrointi ja sosiaalipolitiikka ovat Euroopan kannalta tärkeitä aloja. Varoja voidaan käyttää silloin, kun kyse on kolmansien maiden kansalaisista, ja me tiedämme, että monet romanit asuvat Euroopan unionissa, eikä heillä ole EUn kansalaisuutta. He ovat joko kansalaisuudettomia tai heillä on kolmansien maiden kansalaisuus. Eli näitä romaneja käsitellään integraatiopolitiikan välineen tässä yhteydessä lähdetään yhtäläisten mahdollisuuksien ja velvollisuuksien periaatteesta, mikäli henkilöt asuvat jäsenvaltioiden alueella äh, laillisesti. Tässä on kyse pitkästä prosessista ja meidän täytyy kaikilla tasoilla pyrkiä hoitamaan tämä kysymys. Integrointi tapahtuu parhaiten tietenkin paikallistasolla. Paikallistason viranomaiset ja toimijat tietävät paikalliset olosuhteet ja toimintamahdollisuudet paremmin kuin muut. Mutta toki parhaita käytänteitä voidaan jakaa myöskin korkeammalla tasolla. Kolmansien maiden romaaneja voidaan integroida eri välinein Reilut puoli miljardia euroa meillä on tähän toimintaan käytettävissä ja me yritämme huomioida mahdollisimman monet romaanit ja heidän toimintamahdollisuudet ja pyrimme heitä sitten tukemaan heidän integroituessa e n yhteiskuntaan. Monet ovat hakeneet toisiasta suojelua tai turvapaikkaa ja he voivat saada tukea myöskin pakolaisrahastosta ja he ovat saaneet tälle budjettikaudelle 628 miljoonaa euroa. Mutta lisäksi on olemassa myöskin valtiottomia Romaniaa varten tarkoitettuja tukitoimenpiteitä käytettävissä. Nämä rahastot toteutetaan yhteishallinnon kautta. Päävastuu on jäsenvaltioilla. Mutta etninen tausta ei tietenkään tässä ole ratkaiseva tekijä, vaan kyse on siitä, että onko kyse EU-kansalaisista vaiko ei. Ja tästäpä syystä komissio ei voi tässä vaiheessa esittää minkälaisia ehdotuksia toimenpiteistä tai kohdennetuista toimenpiteistä, koska tämän tyyppistä kohdistettua toimintaa ei meiltä vaadita myöskään ohjelmien tiimoilta. Niin kuin täällä on jo todettu, niin komissiohan on perustanut Romani Task Force-ryhmän, joka kokousti viime viikolla. Ja tämä ryhmä tulee tulevien viikkojen aikana arvioimaan niitä kansallisia rahoitusvälineitä, joita on käytetty, mitä on tehty hyvin, missä on parantamisen varaan, ja vuoden loppuun mennessä tämä ensimmäinen arviointi toteutetaan. Ja tämän arvioinnin pohjalta laadimme sitten kyselykaavakkeen, jolla yritämme saada jäsenvaltioilla sitten täydentävää tietoa käyttöömme. Me keräämme siis tietoja jäsenvaltioilta ja toivottavasti voimme sitten pikaisesti kertoa teille vähän enemmän tarkempia tietoja tilanteesta. Ensi vuoden aikana komissio tulee esittelemään tiedonantonsa kolmansien maiden kansalaisten integroimisesta EUn yhteisöön. Se pitää sisällään indikaattoreita, kuten kielikurssit, isäntävaltion sitoutuminen sekä maahanmuuttajien sitoutuminen yhteiskunnan elämään. Eli paljon voidaan tehdä myöskin kolmansien maiden kansalaisten hyväksi. Minä vastaan tästä alasta ja kollega Ander tulee piakkoin kertomaan omasta alastaan ja mitä hän voi yksikönsä avulla tehdä. Mutta minä haluan vielä kerran kiittää teitä tästä mahdollisuudesta olla täällä mukana ja haluan kiittää teidän ponnekkaasta toiminnasta ja toivottavasti voimme pitkälläkin aikavälillä tehdä kaikkemme yhdessä tämän tilanteen parantamiseksi, jotta nämä miljoonat eurooppalaiset, jotka asuvat meidän maissamme, saisivat paremmat elinolot. Kiitoksia. Paljon kiitoksia komissaari Malmström. Seuraavana puheenvuoron saa komission jäsen Ander. Uh, honorable members, ladies and gentlemen. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat haluan keskittyä sosiaaliseen integraatioon ja sen rahoittamiseen, mutta johdannossa korostaisin sitä, että mehän teemme työtä yhteisten arvojen pohjalta. Euroopan unioni perustuu perusoikeuksille ja EUn on oltava sitoutunut kunnioittamaan ja suojelemaan kaikkien Euroopan unionin kansalaisten oikeuksia, mukaan luettuna romanien oikeudet. Kyse on siis Euroopan unionin velvollisuudesta ja myös jäsenvaltioiden velvollisuudesta yhdessä EUn kanssa. Menestys riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon nämä toimijat ovat yhdessä sitoutuneet tähän. Komissio, jäsenvaltiot, paikallishallinto, kansalaisjärjestöt, kaikki sidosryhmät. Niin ikään haluan korostaa, että komissio on jo pitkään ollut aktiivinen romanikysymyksissä. Tämä ei ole reagointia hiljattain tapahtuneisiin tapahtumiin, vaan todellakin jo pitkään olemme toimineet johdonmukaisesti politiikan äh, eteenpäin viemiseksi. Meillähän on tiedonanto 7. päivä huhtikuuta jo todellisuutta. Komission jäsenet Reding ja Malmström ovat tehneet tässä yhteistyötä ja tässä on todellakin kyse yhteistyöstä ja kattavasta yhteistyöstä. Kyseessä ovat toiminnan prioriteetit, jotka komissio ja jäsenvaltiot määrittelevät monille alueille, jotka ovat relevantteja romanien integraation näkökulmasta. Me kaikki tiedämme, että romaneilla on moninaisia ongelmia edessään. Sen takia integraatio oikeastaan pohjaakin kymmeneen perusperiaatteeseen, jotka määritellään tiedonannossa. Niillä pyritään puuttumaan niihin piileviin syr- syrjäytymisen syihin, jotka, joita tilanteessa voidaan havaita. Komissio on sitoutunut parantamaan välineiden tehokkuutta ja politiikan tehokkuutta. Tiedonannossa korostetaan myös läheisemmän yhteistyön merkitystä EUn välillä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason välillä ja romaniyhteisöjen välillä tietenkin. Komissio on sitoutunut auttamaan jäsenvaltioita, rohkaisemaan jäsenvaltioita niin, että rakennerahastoja voidaan täysin hyödyntää romaanien sosiaalisen ja taloudellisen integraation tukemiseen. Rakennerahastot tarjoavat hyödyllisen mahdollisuuden, jolla voidaan tukea kansallista toimintaa romanialalla. Olemme tyytyväisiä, kun voimme todeta, että jo tällä hetkellä suurin osa jäsenvaltioista käyttää EU-rahoitusta romanien tukemiseen, mutta on aivan selvää, että lisätyötä tarvitaan ja sitä varmasti tehdään. EUn rahoja usein ei käytetä kaikkein tehokkaimmalla tavalla hyödyksi. Tästä syystä komissio on edistänyt useitakin toimia, joiden kautta voitaisiin käyttää EU-rahoitusta. Kesäkuussa 2009 sosiaalirahastoasetusta muutettiin niin, että voidaan käyttää yksinkertaistetummin yhteisrahoitusmahdollisuuksia. Aluekehitysrahastoasetusta muun, muutettiin toukokuussa 2010 niin, että tällä rahastolla voidaan tukea esimerkiksi asumisoloja. Komissio on myös järjestänyt korkean tason tapahtumia jäsenvaltioiden kanssa – romaniasioista niin, että EU-rahoitusta käytettäisiin paremmin hyväksi romani-integraation alalla. Olemme Unkarissa käyneet hyvin rakentavaa vuoropuhelua kansallisten viranomaisten ja romaniyhteisön välillä, ja tämä toteutettiin komission suojeluksessa. Näiden myönteisten kokemusten valossa äh, järjestetään uusi sarja tapaamisia Romaniassa lokakuussa – Osallistujina ovat myös kaksi komission jäsentä. Samantapaisia tapaamisia järjestetään tulevana vuonna Sloveniassa ja Bulgariassa. Parlamentin pyynnöstä komissio toteuttaa myös pilottihanketta. Kyseessä ovat pan-eurooppalaiset metodit romanian integroimiseksi. Toiminta on alkanut jo toukokuussa tänä vuonna. Äh, hyvät parlamentin jäsenet. 7. syyskuuta äh, komissio perusti siis Romani Task Force-ryhmän. Ryhmä analysoi komission tiedonannon seurantatyötä ja aivan erityisesti Task Force arvioi EU-rahoituksen käytön tehokkuutta jäsenvaltioissa romanien integroimiseksi. Seuraava työn vaiheen valmistumista odotetaan loppuvuodesta. Huhtikuussa sitten saamme Task Forcein työn pohjalta tiedonannon siitä, kuinka EUn rahoitusta on voitu hyödyntää. Ja tarkoitus on päästä tehokkaampaan EUn rahoituksen täytäntöönpanoon tulevalla ohjelmointikaudella. Tämän lisäksi komissio pohtii mahdollisuutta ottaa käyttöön EUn puitteet kansallisiksi strategioiksi, niin kuin komission Reding totesi. Me haluaisimme todellakin tehokkaampaa äh, seurantaa sen suhteen, miten kansallisesti ja EU-tasolla rahoitusta toteutetaan. Ja näin ollen pyydämme jäsenvaltioita esittelemään kansalliset strategiansa integroitumiseksi. Ja tämä toteutuu sitten kansallisten äh, uudistusohjelmien kautta jäsenvaltioiden täytyy määritellä täsmälliset tavoitteet liittyen 2020 strategiaan. Tämä on äärimmäisen tärkeää, niin että todellakin mainitsemme työllisyyden aivan eksplisiittisesti. Köyhyyden vähentäminen ei ole pelkästään sosiaalista integraatiota, vaan täytyy myös varmistaa, että romanit mainitaan aivan eksplisiittisesti tässä strategiassa. Me tarvitsemme läpimurtoa myös tässä kysymyksessä. Niin ikään on tärkeää korostaa edistyksen merkitystä koulutusalalla ja peruskoulutuksen alalla. Se johtaa parempaan työllistymiseen ja vahvistumiseen työmarkkinoilla. Nämä ovat valtavia kompleksisia haasteita. Se ei varmaankaan ole teille uutta täällä parlamentissa. Kuitenkin ratkaisuja on löydettävissä hyvällä yhteistyöllä olen varma, että saamme edistystä aikaiseksi. Kiitos. We thank you, Commissioner Ander. Paljon kiitoksia, komissaari Ander. Nyt avaamme keskustelun, mutta muistuttaisin teitä heti alkuun, että meillä on kaksi tuntia aikaa ja kuten jo oletin, niin hyvin monet haluavat käyttää puheenvuoroa. Noin 25 puheenvuoropyyntöä on esitetty, joten tässä ei ole muita mahdollisuuksia kuin toimia seuraavalla tavalla. Puheaika rajataan kahteen minuuttiin ensimmäisen puheenvuorokierroksen aikana, kun koordinaattorit käyttävät puheenvuoroa. Ja sitten jokainen jäsen, joka saa puheenvuoron, saa minuutin puheen aikaa. Ja näin annamme komissaarille mahdollisuuden vastata tyydyttävällä tavalla näihin esitettyihin kysymyksiin. Olemme tyytyväisiä, että kollega Jaroka esittelijän ominaisuudessa on täällä paikalla ja hän saa ensimmäisenä puheenvuoron ja sen jälkeen puheenvuoron saavat koordinaattorit. Kollega Tiakora, olkaa hyvä. Ja lisää puheenvuoroa pyyntöä ei enää hyväksytä. Tässä on jo 25 nimeä listalla ja se riittää. Muuten aika loppuu kesken, joten kollega Jaroka, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pidän hyvänä komission päätöstä ja toivon, että se veisi tämän tilanteen loppuun. Toivon, että tämä olisi merkki kaikille jäsenvaltioille ryhtyä toimenpiteisiin ja puuttua näihin suuriin kuiluihin, mitä jäsenvaltioissa on. Ei ainoastaan liittyen Ranskaan, vaan koko Eurooppaan esimerkiksi segregoitunut koulut, opit, koulutusjärjestelmä ja asuminen. Kuten Reding sanoi, on erittäin tärkeää saada tietää, mitä Ranskan viranomaiset ovat tehneet liittyen tähän syrjintään. Meidän täytyy nyt saada tietää, mitä se nyt on tehty, niin että tämä asia saadaan ratkaistuksi. Koska se, mitä nyt viime kuukausien aikana on tapahtunut romanikysymyksessä, on ollut kauhean ja itsekästä ja meidän täytyy todellakin miettiä sitä kaikkein tärkeintä asiaa, eli se, miten puuttua, miten hoitaa tämä asia, millä tavalla esimerkiksi hoitaa tämä kauhea köyhyys, jossa monet romanit ovat ympäri Eurooppaa, ja millä tavalla me voimme Euroopan tasolla vastata tähän tarpeeseen riippumatta siitä, mihinkä poliittiseen puolueeseen kuuluu, niin voi sanoa, että Euroopan parlamentin kaikki puolueet seisovat yhteisessä rinnassa, kun olemme, rintamassa, kun olemme vaatineet romanistrategiaa jo kuuden vuoden ajan, ja hyvin vähän on tapahtunut. Enkä ainoastaan sen vuoksi, että olen parlamentin jäsen, romani ja esittelijä. Olen erittäin iloinen siitä, kun näen, että kaikki kolme komission jäsentä ovat hyvin sitoutuneet tähän asiaan. Olen myös iloinen siitä, että suuremmat jäsenvaltiot puhuvat siitä, että tarvitaan yhteistä eurooppalaista strategiaa yhteiselle eurooppalaiselle ongelmalle juuri ennen viime viikon neuvoston kokousta. Ja me olemme esitelleet työasiakirjan tämän työn nopeuttamiseksi ja eilen esittelin tämän mietinnön liittyen nimenomaan romanien syrjäytymiseen. Ja nyt on paljon asioita, jotka on huomioitava. Meitä ei kiinnosta, miksi tätä tullaan kutsumaan ja millä tavalla tämä rakennetaan. Kaikkein tärkeintä on meille se, että äh, se, mitä minä tässä mietinnössä vaadin, että se otettaisiin huomioon tässä äh, romaniväestöstrategiassa Euroopassa. Ja vielä, jos sallitte puheenjohtaja, minun pääargumentti kommenttini tässä äh, mietinnössä äh, on se, että äh, on mahdollisuus käynnistää rikkomusmenettely jäsenvaltiota vastaan. Soft law ei riitä, vaan me tarvitsemme todellista lainsäädäntöä. Meidän täytyy saada jäsenvaltiota vastaamaan velvoitteisiinsa. Paljon kiitoksia kollega Jaroka työjärjestyspuheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen ollut aina aika huono näissä asioissa, mutta 20 viisi kertaa yksi minuutti on 25 minuuttia. Ja sitten jos kerrotaan kahdella, niin eh, kyse on 50 minuutista puheaikaa. En ymmärrä, miksi minä en saa puheaikaa. Eh, taianomaisesti puhujalista suljettiin, kun nostin oman korttini. Haluaisin todellakin esittää kysymyksen, eli avatkaa puhujalista uudelleen. Muutoin en ymmärrä, mitä teen lopun aikaa. Niin, kollega Melous, kollega Versatkin ovat pyytäneet puheenvuoroa. Me yritämme toimia mahdollisimman avoimesti ja joustavasti, mutta kaksi tuntia on tarjolla koordinaattoreiden puheenvuorokierroksen aikana puheenvuoron pituus on maksimissaan kaksi minuuttia, niin meidän täytyy nyt vain puhaltaa yhteen huijileen ja pyrkiä hoitamaan tämä tärkeä asia tässä kahdessa tunnissa. Lisää nimiä ei tähän enää oteta, paitsi nämä kaksi viimeksi mainittua, ja toivoisin, että jokainen käyttää ainoastaan tämän hänelle varatun puheajan, jotta tämä ei leviä käsiin. Mutta nyt koordinaattoreiden puheenvuoro EPPn puolesta kollega Giacolino. Kiitoksia. On hienoa, että komission jäsenet Reding, Malmström ja Andor tulivat tänne täysistuntosaliin kertomaan siitä, mitä he aikovat todella tehdä. Ja että he aikovat todella välittömästi puuttua tähän romanikysymykseen. Vapaan liikkuvuuden periaate täytyy taata ja henkilön koskemattomuus samoin. Samoin kansalaisia täytyy suojella ja täytyy ottaa huomioon se, että romanikysymys on osa laajempaa vähemmistökysymystä ja vähemmistöjen todellista suojelua. Komission jäsen Reding aivan selvästi totesi joitakin viikkoja sitten, että tiettyjä varoja olisi voitu käyttää entistä paremmin koulutukseen ja muihin romanikysymyksiin, mutta näin ei välttämättä ole ollut. Joten tarvitaan entistä parempaa valvontaa ja siksi on hyvä, että 7.9., kuten Andorkin totesi, perustettiin tällainen ad hoc ryhmä, joka työstää erilaisia takarajoja ja aloitteita ja seuraava näistä on huhtikuussa 2011. Tarvitsemme vuoropuhelua. On totta, että rikkomusmenettely on nyt käynnistetty, mutta tarvitaan rakentavaa vuoropuhelua, konfrontaatiota, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että kysymys ei koske pelkästään Ranskaa, vaan myös muitakin jäsenvaltioita ja siihen liittyvät sosiaaliset kysymykset, konkreettiset sellaiset, joita voidaan tarkastella. Ja jotta voidaan todella päästä siihen, että tässä kysymyksessä saadaan aikaan mahdollisuuksia, kuten Andorkin totesi, Mietinnön esittelee Jaroka työstää tätä asiaa parlamentin osalta. Kaikkien jäsenvaltioiden Bulgariasta ja Romaniasta lähtien täytyy toimia asiassa, mutta komission täytyy olla se, joka määrittelee lopullisen konkreettisen inkluusiostrategian. Paljon kiitoksia kollega Moraes SD-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ryhmäni puolesta haluaisin paneutua ydinkysymyksiin. Tänään keskustellaan yhtäältä siitä, mitä kollega Reding on tehnyt lupaustensa tiimoilta, eli että komission kollegiossa tätä asiaa käsitellään ja siellä laadittaisiin tekstiä. Me haluaisimme kiittää, että hän on toiminut näin ja vieläpä luvatussa aikataulussa. Nyt kyse on rikosmusmenettelystä, mikäli ei ole noudatettu vapaan liikkuvuuden periaatetta Tämä on hyvä lähestymistapa ja ensimmäistä kertaa on ryhdytty rikkomusmenettelyn soveltamiseen, kun perusoikeuksia on rikottu, eli tätä ei saisi missään nimessä unohtaa. Tämä on hyvä aloite, mutta kansalaiset ja mediat tulevat pohtimaan seuraavanlaista kysymystä. On tietenkin hyvä, että olette toimineet tällä tavalla, mutta jos ajaudumme seuraavanlaiseen tilanteeseen, kuten Ranskassa, ja tässä on kohdistunut tämä koko toiminta romaaneihin, niin miten tämä sopii yhteen syrjimättömyyden periaatteeseen? Ja meidän täytyy vain pohtia sitä, että oletteko jättäneet toimimatta toimintaa syrjimättömyysperiaatteen tiimoilta muilla saroilla. Tämä on yhtä tärkeä asia kuin lainsäädäntötekstien täytäntöön panematta jättäminen. Kollegat ja Roka ja muut täällä ottivat myöskin tärkeän kysymyksen esille ja meidän ryhmämme on valmis tukemaan komissiota silloin, kun se huhtikuussa raportoi tasvossin kautta näistä tärkeimmistä kysymyksistä, eikä ainoastaan vapaan liikkuvuuden kysymyksestä, vaan myöskin juuri tästä integraatiosta. Ja nyt kysyisin kollega Redingiltä ja Andorilta. Tänään meidän on pohdittava sitä, että jos täällä halutaan käyttää EU-varoja toimintojen tehokkaampaan täytäntöönpanoon ja valvontaan, niin romaanien tilanteen parantamiseksi, niin haluaisimme kuulla, että millä tavalla aiotte todellakin parantaa tilannetta. Kiitoksia. Kiitoksia ja liberaalien puolesta puheenvuoron saa kollega Alfano. Olkaa hyvä. Liberaalien puheenvuoro siis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vilpittömästi ja kunnioituksella haluan sanoa komission jäsenille, että mielestäni tämä tiedonanto on naurettava. Se, että tällä tavoin kun komissio tiedonannossaan on tehnyt, että se sanoo, että se ei usko Ranskaa, joka aikoi aikoi siis toimia romaniväestöä vastaan. Mutta Ranskan hallitus kätki tässä asioita kirjeestä, joka lähetettiin poliisille, jossa todella käskettiin hyökätä romaniväestöä vastaan. Eli tässä yritetään nyt peitellä sitä, että on rikottu eurooppalaisia perusoikeuksia. Tässä on hyvin vakavasti rikottu etnisin, etnisiä oikeuksia ja oli väärin, että ei välittömästi aloitettu rikkomusmenettelyä, kun tilanne alkoi. Vapaan liikkuvuuden direktiivi ja syrjimättömyysdirektiivi etnisen taustan perusteella ja perusoikeuskirja Nämä ovat niitä sopimuksia, joita nyt on räikeästi avoimesti rikottu. Ranska edelleen säätää uutta lainsäädäntöä, jossa näitä oikeuksia rikotaan. Ja komissio ei todella voi sulkea silmiään, kun romaneja syrjitään tällä tavoin etnisen taustan perusteella. Tämä on erityisesti poliittinen kysymys. Haluaako komissio todella nähdä mikä tositilanne on ja haluaako se puuttua siihen niin, että se puolustaa ihmisoikeuksia. EU ja komissio ovat valitettavan heikkoja. Ja viimeiseksi haluaisin todeta, että Italian hallitus on jo vuosia harjoittanut politiikkaa, josta olemme puhuneet täällä parlamentissa. Ja toivottavasti täällä voidaan puuttua siihen, mitä Italian sisäministeriö kaavailee romanien vastaisesti. Kiitoksia. Vihreiden puolesta kollega Flotre. Kiitos. Yksi kerta ei vielä tee tapaa, mutta haluan kuitenkin tervehtiä rouva Redingiä ja kiittää häntä hyvin selkeästä kannanotosta, vaikkakin painostusta varmaan hän on joutunut kohtaamaan. Todellakin haluan kiittää häntä lämpimästi. Komission yksimielisesti toteuttanut ensimmäisen vaiheen tässä rikkomusmenettelyssä. Se on hyvä uutinen, mutta kuitenkin haluaisin kysyä komission sen Redingiltä tästä dokumentoinnista. Tämähän osoittaa sen, että muissakin, muutakin lainsäädäntöä Euroopassa on rikottu aivan erityisesti niin, että tilanteita on tutkittu ei niinkään tapauskohtaisesti ja henkilöitä, jotka eivät ole antaneet eh, suostumustaan, eh, on alistettu esimerkiksi sormenjälkienotolle. Ja vaikkakin tämä ohjeistuskirje eh, on ollut käytössä, niin nämä toimet johtavat minut kysymään, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä kentällä tutkiakseen näitä toimia ja kieltää, kieltääkseen joukkokarkotukset. Ja toivoisin komission sen Andorilta selitystä siitä, miten, koska on niin äärimmäisen vaikea saada selvää Italian ja Ranskan hallituksen toiminnasta. Maronihan totesi Italiasta, että Euroopan unionin kansalaiset, joilla ei ole työtä voidaan karkottaa ja heillä ei ole näin ollen oikeutta myöskään sosiaaliseen äh, asuntoon. Paikallisviranomaiset haluavat kehittää esimerkillisiä hankkeita romanien integroimiseksi mutta he eivät saa tähän äh, rahoitusta EUn tasolta, koska hallitus on esteenä romanien integrointi on niin äärimmäisen tärkeää. Miten näitä toimia, jotta alueelliset ja paikalliset viranomaiset voisivat hyötyä näistä Euroopan tason rahoitusmahdollisuuksista? Kiitos. Seuraavana kollega Kirchhoff ECRn puolesta. Muistuttaisin teitä tästä puheajasta. Jokainen on käyttänyt pidemmän aikaa puheenvuoroonsa. Jos tämä jatkuu, niin silloin tämä ei toimi. Me emme saa sitten riittävästi aikaa varattua komissaarien vastauksiin, joten ytimekkäästi ja lyhyesti. Kollega Kirkhope, olkaa hyvä. On kunnioitettava vapaata liikkuvuutta, syrjimättömyyslainsäädäntöä ja perusoikeuksia. Me kuulimme komission jäsen Redingiltä yhteyksistä ranskalaisiin. Minä odotan koska olen odottanut jo kauemminkin sitä. Haluaisin tietää laillisen määritelmän tarkkaan, mitä ranskalaiset ovat tehneet ja mitä säännöksiä on rikottu. Mutta äh, täällä otettiin myös esiin tapauksia muissa maissa ja pyytäisinkin luetteloa muista maista ja siitä, mitä niissä on tapahtunut, koska tällä hetkellä tuntuu siltä, että ranskalaiset kantavat äh, koko äh, taakan. Olisi tärkeää kuulla muista ja pyytäisin, että me katkaisisimme tai lopettaisimme, vähentäisimme tätä hallintoa ja lähtisimme suoraan esittämään kysymyksiä eikä vain odottamaan lisäkeskusteluita tai rikkomusmenettelyitä. Mitä tapahtui sille ohjelmalle, joka meillä on ollut romanin Se käynnistettiin vuonna 2005 kymmeneksi vuodeksi ja Kymmenen EU-maata tähän osallistuu ja nämä ohjelmat ovat saaneet hyvin paljon varoja. Ja haluaisinkin raportin siitä, mitä, millä tavalla se on menestynyt tämä ohjelma, koska sekin on hyvin merkittävää. Lopuksi haluaisin myös sanoa, että me uskomme multikulttuurisuuteen, me uskomme mukaan ottamiseen. Meidän täytyy kunnioittaa Euroopan unionin lakeja, mutta minusta on myös tärkeää, että että osoittaisimme halua luottaa jäsenvaltioihin, että ne haluavat tehdä oikeita asioita. Me voimme välillä kyseenalaistaa, mutta loppujen lopuksi kuitenkin jäsenvaltioita äh, jäsenvaltioihin on suhtauduttava niin, että ne kykenevät tekemään oikeat ratkaisut tai lain puitteissa ja toteuttamaan ne. Paljon kiitoksia. Guen puolesta kollega Tavaris. Eh, Puheenjohtaja, GUE-ryhmän silmissä tärkein seikka on se, että tässä asiassa me emme puhu vain sellaisesta aiheesta, joka nyt täytti lehtien palstat kesällä ja sitten jonka jo pitäisi väistyä otsikoista, kun päästään itse asiaan. On äärimmäisen tärkeää, että tämä aihe pysyy esillä. Se on tärkeää perusoikeuksien näkökulmasta ja Euroopan unionin historian näkökulmasta. Kyse on liikkumisen vapaudesta ja myös syrjinnän vastaisesta työstä. Kollega Claude Moraes sanoi tästä aivan oikein. Meidän täytyy tietää, mitä Ranskan äh, viranomaiset aikovat tehdä nyt, kun selkeä, äh, selkeä perusoikeuksien rikkomus on tapahtunut. Me olemme kuulleet tästä kirjeestä, ohjeistuksesta, mutta joka tapauksessa kyse on rikkomuksesta. Me emme halua vain huitaista syrjään sitä, mitä on aiemmin tehty ja tapahtunut, vaan haluamme saada tilivelvollisiksi ne, jotka ovat hyväksyneet tällaisen syrjivän lähestymistavan ja toiminnan. Jos Ranskan hallitus voi näin toimia, niin niin toki sitten tilivelvolliset on saatettava vastuuseen. Kyse ei ole pelkästään romaneista, vaan kaikista eurooppalaisista, koko Euroopan väestöstä. Jos ihmiset eivät saa oleskella tietyssä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, niin kysehän on myös sosiaalipolitiikasta ja työllisyyspolitiikasta, niin kuin komission sen Andorkin sanoi. alueilla nimenomaan työllisyyskysymykset ovat äh, kaikista tärkeimpiä kysymyksiä, etenkin näin kriisiolosuhteissa. Meidän täytyy olla tiukkoina perusoikeuksien suhteen. Sanoin komission sen Redingille, että olimme ylpeitä, kun kuulimme, että, että hän oli puhunut pari viikkoa aikaisemmin todellakin selkeästi tästä aiheesta. Parlamentin on pysyttävä valppaana ja tehtävä kiinteitä yhteistyötä komission kanssa. Kiitos. Borghezio, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tässä on nyt perustavanlaatuinen ongelma, johon täytyy puuttua. Eli mitkä ovat ne rajat ja oikeudelliset rajat, joita voidaan asettaa eurooppalaisille vapaan liikkuvuuden suhteen. On olemassa tiettyjä sääntöjä, joissakin maissa hyvin tiukkojakin sääntöjä, eikä näissä maissa ole ongelmia siinä, että häädetään romaneja romani leireistä, kuten nyt Ranskassa on tapahtunut. Viitan tässä esimerkiksi Italian ja Espanjan Luxemburg on myös syyskuussa 2008 hyväksynyt hyvin tiukkoja sääntöjä tältä osin. Siis Italia, Ranska, Espanja, ne ovat tavallaan yrittäneet kuitenkin mukautua, mukautua tähän tilanteeseen. Ja tilanteen alkuperä on Romania ennen kaikkea. Mihin ne varat, joita Euroopan kansalaiset ovat integraation nimissä maksaneet, mihin ovat joutuneet? Me hyväksyimme, tai parlamentti hyväksyi, minä äänestin kyllä tätä vastaan, Hyväksyimme siis äh, Romanian ja Bulgarian laajentumisen. Ja näistä maista on lähtenyt valtaisat määrät ihmisiä ja kollega Alfanolle haluaisin muistuttaa, että ne ihmiset, jotka lähtivät äh, Ranskan romani leireiltä ja jos tulivat äh, Ita- Italiaan, niin he kyllä Torinossa, Milanossa ja muissa kaupungeissa herättivät välittömästi poliisin mielenkiinnon. Eli ei lähdetä tässä nyt vääränlaisen demagogiaan. Ja vielä lopuksi yksi asia. Muutkin ovat tämän jo sanoneet. on tiettyjä tahoja, jotka elävät pelkästään avustuksen varassa, mutta emme saa tuhlata rahojamme, joita tarvitaan toisaalla välttämättömiin integraatiohankkeisiin. Nyt annan komissaarille vastausvuoron ja pyytäisin, että mikäli mahdollista, niin vastaisitte noin kahdessa minuutissa, jotta muillekin jäsenille annettaisiin vielä kysymys, mahdollisuus. Maksimissaan kolme minuuttia. Näin ehkä voimme pitää kiinni aikataulustamme. Uh, President, I, uh, Puheenjohtaja, teen parhaani kahdessa minuutissa. En voisi olla enempää yhtä mieltä esittelijänne kanssa ja siitä, mitä hän on sanonut. Meidän täytyy todella tehdä työtä eikä jättää asioita vain katoamaan otsikoista. Meidän täytyy työskennellä aktiivisesti köyhyyttä vastaan. Komissio on tänä päivänä ollut hyvin selkeä. Me olemme teidän puolellanne. Me emme odota ensi vuotta, että jotain tapahtuisi, vaan tämä Task Force-ryhmä analysoi yksityiskohtaisesti, mitä tapahtuu eurooppalaisille varoille. Ja tämä Task Force-ryhmä tulee raportoimaan tämän vuoden lopulla. Ja siitä me sitten lähdemme työstämään toimintasuunnitelmaa, jonka me teemme yhteistyössä Andorin ja Malmströmin kanssa liittyen kolmansien maiden kansalaisiin. Mutta kollegani Andor vastaa tähän tarkemmin. Parlamentti on ymmärtänyt aivan oikein, että tämän päiväinen keskustelu käynnistää rikkomusmenettely Ranskaa kohtaan tässä hyvin tärkeässä peruskysymyksessä, jossa on kysymys arvoista ja oikeuksista, niin tämä rikkomusmenettely on hyvin vahva liike. Tässä koko komissio kollegiona on tämän rikkomusmenettelyn takana ja sanoo, ei, me emme voi hyväksyä sitä, että Euroopan kansalaisten perusoikeudet ja romanien oikeudet, niitä ei ole toimeenpantu kansallisessa lainsäädännössä niin, että voitaisiin suojella näitä kansalaisia kriisitilanteessa. Toinen kysymys, jonka otitte esiin, oli syrjintä. Kaksi viikkoa sitten Muistan, että esitin pettymykseni, näin lievästi sanoen, siitä, että 5. elokuuta tapahtumat oli suunnattu selkeästi romaniväestöön. Ja komissio sanoi tämän hyvin selkeästi, että kyseessä on EU-lainsäädännön rikkominen. Tämä äh, äh, ohje kir- kirje on korjattu, ohjeistus korjattiin 13.9. Ja mitä nyt sitten tapahtuu tällä hetkellä? Meillä ei ole konkreettisia vastauksia eikä todisteita. Komission on työskenneltävä laillisen laillisten todisteiden pohjalta. Meillä on lailliset todisteet direktiivistä ja sen vuoksi kykenimme toimimaan. Mutta meillä ei ole laillisia todisteita niin, että voisimme lähteä oikeuteen tässä syrjintäasiassa. Mutta sanoimme hyvin selvästi, että ne vakuutukset, joita Ranskan viranomaiset ovat meille antaneet, ovat hyvin positiivisia, mutta meidän täytyy kuitenkin vielä nähdä tosiasiat. Ja sen vuoksi komissio tänä päivänä on lähettänyt tämän kirjeen Ranskan hallitukselle, jossa komissio pyytää hyvin selkeää informaatiota ja selkeitä tosiasioita. Karkotuspäätös, kopiot ja käskyt lähteä maasta, jotta voitaisiin ymmärtää, mitä tapahtuu. Kyse on siis yksilöistä, jotka on karkotettu, mutta mehän voimme edetä vain, jos meillä on todellakin oikeudelliset äh, todisteet käsissämme. Me tarvitsemme näitä myös lukuisia, ei pelkästään pari, vaan tarvitsemme niitä paljon, jotta voimme edetä tämän analyysin kanssa. Tärkeää parlamentin näkökulmasta tässä mielessä on se, että me emme sanoneet, että no okei, se, mitä viranomaiset ovat sanoneet meille, niin e, ei nyt tehdä mitään ja, ja suljetaan nyt tämä asia. Loppuun käsitelty. Ei, näin ei tehty, vaan todellakin 15. lokakuuta on nyt asetettu määräaika niin, että Ranskan viranomaiset voivat antaa vastineensa tähän hyvin konkreettiseen kysymyslistaan. Haluamme siis yksityiskohtia siitä, mitä näille henkilöille on tapahtunut sitten oikeudellinen yksikkömme analysoi saamamme tiedot. Mahdollisesti sitten, kun tiedot saamme, palaamme kertomaan niistä parlamentille. Sitten se, mitä muissa jäsenvaltioissa on tapahtunut vapaanliikkuvuuden direktiivin suhteen, niin komissio on tänään puhunut nimenomaan Ranskan tapauksesta. Kyse on todellakin poliittisesta ja sosiaalisesta syrjintätapauksesta, jota käsitellään. Tällä välin komissio seuraa myös kaikkia muita tapauksia, joissa direktiiviä ei ole täytäntöön pantu, mukaan luettuna tämän, tämän vapaan liikkuvuuden direktiivi. Tässä jälleen kerran on kyse oikeudellisesta analyysistä. Sitten kun me olemme sen saattaneet loppuun, niin äh, aloitamme rikkomusmenettelyn. Rikkomusmenettelyhän ei voi olla kollektiivinen toimenpide, vaan kyse on, on lainsäädännön täytäntöönpanosta eri jäsenvaltioissa, joka tapahtuu aina eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Eli me etenemme tapauskohtaisesti niin, että meillä on todellakin oikeudellisesti vahva tapaus, jonka perusteella sitten jäsenvaltiot voidaan tarvittaessa viedä tuomioistuimeen. Jäsenvaltiothan muuttavat käytöstään ja muuttavat lainsäädäntöä. Tätähän me haluammekin. Me haluamme, että kaikki jäsenvaltiot toimivat lainsäädännön mukaisesti. Näin me teemme omaa työtämme ja tapaustapaukselta teemme sitten tältä perusteelta päätöksiä. Toki voi käydä myös niin, että tietyt tapaukset voidaan äh, julistaa loppuun käsitellyiksi, kun olemme löytäneet ratkaisun niihin. Mutta toistaiseksi tänään päätös on siis tehty kahdessa asiassa siinä, että tapaus avataan tutkimuksille ja toisaalta taas jatkamme tätä oikeudellista analyysiä ja toivon, että saamme suuntaan tai toiseen riittävästi todistusaineistoa, jotta voimme tehdä perustellun päätöksen oikeudellisesti, joka tehdään koko komissiossa oikeudellisen yksikön neuvojen pohjalta. Kiitos. Ja seuraavana komission jäsen Anner. Ähm. Kiitoksia. Minä haluaisin keskittyä kysymykseen, mitä rahoilla on tehty ja miksi emme ole saavuttaneet toivottuja tuloksia eri jäsenvaltioissa ja miten näitä varoja tullaan jatkossa käyttämään. Meidän täytyy tässä eritellä eri jäsenvaltioiden toimintakategoriat vanhoissa jäsenvaltioissa romanien osallisuus on toiminut unionin tuen avulla, mutta Espanjassa jopa Suomessakin romani vähemmistöjen määrä on pienempi kuin Keski-Euroopassa ja Balkanin alueella. Hehän joutuvat vastaamaan nyt tähän suureen haasteeseen ja onhan meillä kokemuksia, joita voidaan käyttää hyväksi, mutta niitä ei voida käyttää yksi yhteen muualla, koska olosuhteet ovat muissa maissa aivan toisenlaiset. Vuonna 2004 liittyneissä jäsen, jäsenvaltioissa me olemme saaneet kerättyä kokemuksia viiden, kuuden vuoden ajan, ja Task Forcekin tulee paneutumaan juuri tähän kysymykseen, eli millä tavalla varoja on näissä valtioissa käytetty, mutta meidän ei tulisi tässä lähteä hätiköiden tekemään mitään päätelmiä, Sosiaalisella puolella emme ole saaneet kovinkaan hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta toki hyviäkin tuloksia on ollut nähtävillä juuri osallisuuden tiimoilta. Se ei välttämättä liittynyt suoraan unionin tukeen, vaan muun muassa Maailmanpankki kantoi kortensa kekoon pyrittäessä parantamaan Romanian tilannetta. Ja tämä projekti on kantanut jo hedelmää Mainittakoon esimerkkinä romanimedioiden laajentuminen ja on olemassa myöskin ohjelmia, joiden avulla on tarjottu nuorille romaniväestön jäsenille mahdollisuuksia parempaan koulutukseen. Myöskin asuntojen suhteen tilanne on parantunut, mutta ei riittävän hyvin. Eli tuloksia on saatu aikaiseksi, mutta tämäkin osoittaa, että tämä lähestymistapa ei ole vielä riittävän hyvä. Me tarvitsemme parannusta lasten koulutuksessa, työmarkkinoilla ja muuallakin. Me haluamme muutoksia erityisesti seuraavalla saralla. Meidän täytyy suunnitella projekteja paremmin. Kyse ei ole vain ainoastaan valvonnasta. Tietenkin valvontaakin voidaan ottaa esille, mutta minä en usko, että se olisi ollut heikoin lenkki tähän mennessä. Parempi olisi keskittyä juuri projektien suunnitteluun. yhtään rakennerahasto-osiota ei ole kehitetty näin ongelmallisten kysymysten ratkaisemiseen. Yksikään rahastoista ei siis kykene vastaamaan näihin nykyisiin haasteisiin. Alkuun meidän täytyy muovata toimivat politiikat aikaiseksi 2020-strategian mukaisesti ja sitten voimme lähteä katsomaan, mitä tulisi tehdä. Ja niin kuin sanoin, Maailmanpankki toimi romaanivuosikymmenellä erittäin vahvasti ja me olemme järjestämässä yhteisen seminaarin Maailmanpankin edustajien kanssa, jotta voimme katsoa, mitä me voisimme vielä tehdä tilanteen kehittämiseksi ja myöskin Euroopan neuvoston kanssa tulemme ottamaan tämän tyyppisiä kysymyksiä esille. Eli kyse on siitä, että minkälaisia projekteja meidän tulisi käyttää, mitkä ovat rahoituskelpoisia ja etsiä sitä kautta sitten parempia ratkaisuja. Mitä tulee paikallishallitusten osallisuuteen, se on tietenkin ehdoton ennako edellytys erityisesti kun lähdetään sosiaalirahaston varoja käyttämään, koska jäsenvaltiothan sen toteutuksesta vastaavat. Me tulemme tarkastelemaan, millä tavalla sosiaalirahaston varoja on käytetty ja pohdimme sitten siltä pohjalta, miten näistä puutteista voitaisiin päästä eroon. En haluaisi tässä vaiheessa lähteä spekuloimaan, mitä varoilla on tehty, sillä me tiedämme, että kaikkia varoja ei ole edes käytetty. Romania ja Bulgaria, eli uusimmat jäsenvaltiot, heidän osalta voidaan sanoa, että he ovat eläneet oikeastaan koko jäsenyyden alkumetreiltä lähtien kriisin aikoja, joten heillä on ollut aika vaikea tilanne ja siksi heidän tilannetta on muutenkin vaikea lähteä arvioimaan. Romania on käyttänyt alle prosentin sosiaalirahaston tarjoamista varoista hyväksi. Ja tämä on tietenkin surkein tulos unionin laajuisesti katsottuna. Me yritämme tehdä viranomaisten kanssa hyvää yhteistyötä, parantaa sitä, jotta tilanne paranisi, mutta se todellakin edellyttää, että kaikki puhaltavat samaan hiileen, jotta edistymme mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Kuten näette, niin komission jäsen Malmström on joutunut poistumaan täältä. No niin, jäljellä on vielä noin 30 puheenvuoroa. Ensin kahdeksan kollegaa saa puheenvuoro, sitten vielä toiset kahdeksan, sitten vielä kymmenen ja Toivoisin, että puhutte maksimissaan minuutin ajan, koska muuten me joudumme keskeyttämään puheenvuorot. Kollega Angelilli, minuutti, olkaa hyvä. Mezzo, presidente. Comunque, ensin puolitoista minuuttia, mutta joka tapauksessa olen varma siitä, että komissio ja Reding todella tekevät kaikkensa – eivät ainoastaan mitä tulee romanien vapaaseen liikkuvuuteen tai perusoikeuksien puolustamiseen, erityisesti silloin, kun näitä oikeuksia käsitellään hieman liian abstraktisti mielestäni, niin haluaisin kysyä läsnäolijoilta, kuinka moni teistä on käynyt laittomassa romani-leirissä sateisena talvipäivänä koska jos olette siellä käyneet, niin tiedätte, että henkilöt, erityisesti lapset siellä, elävät todella epäinhimillisissä oloissa. Siellä on jätteitä, vesilammikoita, rottia, ilman minkäänlaisia oikeuksia siis nämä ihmiset siellä elävät. Haluaisin puhua, tai en, en halua sanoa, että kyseessä on mikään varsinainen vä, vähemmistä, koska 12 miljoonaa on yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä Irlannissa on väestöä. Puheenjohtaja, antakaa minun puhua loppuun. Miksi näitä karkotuksia siis on ollut? Meidän täytyy puhua siitä, miten rahoitusta käytetään. En halua puhua enää pelkästään menneisyydestä. Jos esimerkiksi alaikäisille ei taata pääsyä koulutukseen, niin romaniväestöllä ei ole tulevaisuutta. Ja viimeinen asia. Komission jäsen Andor, älkää nyt Suomea tässä mainitko. Ei tämä ole mitenkään vakavimmasta päästä näitä tapauksia. Turha tässä on myöskään sysätä vastuuta paikallisviranomaisille, koska vastuu kuluu kaikille. Meidän täytyy avata nyt aivan uusi vaihe. Tähän meni kaksi minuuttia. Jos kaikki käyttäytyvät tällä tavalla, niin silloin tämä ei toimi. Nyt vaadin kaikilta pidättyväisyyttä. Tämä on arkaluonteinen aihe, jota käsittelemme ja tärkeä, mutta haluan, ettei täällä toisteta jo sanottua, vaan pyrkikää esittämään lyhyt ja ytimekäs kysymys, jotta käytettävissä oleva aika riittää. Nyt kollega Ori työllisyysvaliokunnasta. Olkaa hyvä. Duplán is szerencsés helyzetben vagyok, hisz annak idején jó... Niin minä olen siinä onnekkaassa tilanteessa oikeastaan kahdestakin syystä, että kolme vuotta sitten EPP hyväksyi kattavan eurooppalaisen lähestymistavan ja työllisyysvaliokunta hyväksyi mietinnön romaniväestön integroimisesta, integraatiosta ja me olimme silloin samaa mieltä, että meidän täytyy yhdistää voimamme ja meidän täytyy keskittyä koulutusasioihin ja työllisyyskysymyksiin. on tukeuduttava sosiaalirahastoon, aluekehitysrahastoon, on toteutettava ne päätökset, jotka on tehty, on tutkittava tehokkuutta ja näiden rahastojen käyttöastetta on parannettava niin, että todellakin tämä raha päätyy oikeaan kohteeseen ja saamme tuloksia az időre való tekintettel a közepén eh, kezdeném. Kiitos. Nythän meillä ei ole paljon aikaa käytössämme, joten todellakin ensin puhun eh, taimauksesta, ajoituksesta. Eh, komission tiedonannon ajoitus oli hyvin tärkeä ja nyt kyse on täytäntöönpanosta. Usein köyhyys keskittyy mikroalueille ja täytyy hyväksyä sellaisia ohjelmia, jotka kohdentuvat nimenomaan näille mikroalueille. Siellä usein puuttuu inhimillisiä voimavaroja, rahat täytyy käyttää oikealla tavalla, tehokkaasti. Täytyisi ehdottomasti tarjota apua myös yrityksille, romaniyrityksille, niin että luotaisiin vaikkapa lainamahdollisuuksia. Nämä yritykset ovat monesti sellaisia, jotka eivät saa lainaa tavallisesta pankista on tärkeää muistaa myös se, että ongelmana ei välttämättä ole se, että rahoja ei käytettäisi oikein, vaan pikemminkin se, että kriisi eh, aiheuttaa paljon kärsimystä. Kiitoksia. Seuraavana kollega Koljo. Kiitos puheenjohtaja. 60 sekuntia eli pikaisesti. Aluksi haluaisin onnitella komissiota ja varapuheenjohtaja Redingiä siitä selkeydestä ja iskevyydestä, jota tässä on käytetty. Nyt Lissabonin sopimuksen osana meillä on perusoikeuskirja, joka on sitova osa siis sopimusta. Ja kun puhutaan arvoista, meidän täytyy taistella syrjimättömättä vastaan, syrjintää vastaan ja taata todella vapaa liikkuvuus. Lisäksi romani henkilöä ei pidä syrjiä. Häntä ei pidä myöskään rangaista turhaan. Näin ei saisi kohdella ketään kansalaista. Sitten haluaisin jatkaa siitä, mitä komission sen Malmström totesi Hän sanoi, että tämä ei saa jäädä hetkelliseksi tehtäväksi, vaan sen täytyy näkyä pitkällä aikavälillä sen, mitä tehdään. Kiitoksia seurana kollega Ernst. Hei, Mr. Tavares, Mrs. Ernst, talking about you. Vielen Dank. Ich will mich auch sehr kurz fassen. Erstens groß... Aivan lyhyesti. Kiitoksia Rova Redingille. Vaikka minulla onkin vähän aikaa, haluan tämän sanoa. Toiseksi konkreettinen kysymys. 15. lokakuuta. Olettakaamme, että Ranskan hallitus ei tee mitään. Miten sitten toimitaan ja mitä tämä tarkoittaa romaniväestön kannalta? Olettakaamme myös toisaalta, että muutoksia tapahtuu, direktiiviä muokataan. Mitä tämä silloin tarkoittaisi niiden romanien kannalta, jotka on jo karkotettu? Tämän haluaisin tietää. Ja toiseksi tämä Romani Task Force-ryhmä. Tämä ei tule tutkimaan pelkästään Ranskaa, vaan tilannetta koko EU-alueella. Ja haluaisin tietää hieman tarkemmin, kuinka tämä tulee toimimaan. Ja haluan myös sanoa, että me parlamentin jäseninä meidän pitää saada päästä osalliseksi tähän työhön niin, että voimme tehdä omia ehdotuksiamme. Kiitoksia seuraavana kollega Foss. Ähm, Paljon kiitoksia. Minäkin haluan siirtyä suoraan kysymysten kimpuun. Miten realistista on ajatella, että jäsenvaltiot käyttävät komission tarjoamia rahoja, kun joudutte itsekin säästämään – erityisesti kun maassa olevia henkilöitä pyritään integroimaan, vaikka he ovat olleet jo asuneet maassa kolmen, neljän, kymmenen vuoden ajan. Integraatio ei ole näemmä toiminut laisinkaan ja Euroopassa näyttää tilanne olevan sellainen, että nyt keskitytään vain ainoastaan kansalliseen ulottuvuuteen. Lisäksi herää kysymys, että jos jäsenvaltioilta vaaditaan toimia, rasismin vastaiseen taisteluun, rakennerahastoja ja muiden varojen avulla. Tämä näyttäisi olevan aika hankala asia. En ole tavannut ketään, joka olisi kyennyt näin hankalassa tilanteessa toimimaan. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Direktiivi vuodelta 2004, sehän on jo olemassa ja sehän olisi pitänyt panna täytäntöön kansallisella tasolla jo viimeistään vuonna 2006. Tässä on siis syntynyt jonkinlaista viivettä, joten ehkä meidän pitäisi paneutua tällaiseen perustavanlaatu olevaan kysymykseen. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Romero. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen emme voi puhua pelkästään kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta, aivan kuten tässä romaniväestöä pidettäisiin jo Euroopan kansalaisina. Mustalaisväestöllä on oma historiansa. Jotkut sanovat tässä yhteydessä, että viitataan laajentumiseen. Kyllä tässä onkin perään, mutta meidän täytyy todella katsoa myös tätä romanin historiaa ja orjuutta, jossa se on monissa maissa elänyt. Ja nyt siitä on tullut siis väestö, joka on osa Euroopan kansaa. Entiset Neuvostoliiton tasavat eivät antaneet näille ihmisille kansalaisuutta. Ja meidän täytyy ottaa tämä kaikki huomioon nyt. Meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että he tuntevat olevansa kansalaisia EU-ssa, koska muuten nämä ihmiset eivät voi mitenkään tietää, mitkä ovat heidän oikeutensa ja velvollisuutensa, kuten oecd tutkimus sanoo. Eli heitä täytyy pitää todella ainakin tulevina Euroopan kansalaisina. Euh, minuutti, kiitos puheenjohtaja. Komission jäsenet, voin yhtyä täysin kollega Koljon aikaan. Tässä säästetään aikaa, kun ei lähde toistamaan. Äh, komission jäsen Reding, yksi seikka. Haluaisin, että täsmentäisitte. Olenko nyt ymmärtänyt oikein sen, että nyt aiotte lähettää kirjeen Ranskalle ja sitten 15. lokakuuta mennessä äh, Ranska ei siis tällä välin syytetä. Jos Ranska varmaankin se välit, lähettää komissiolle kaikki tarpeelliset tiedot ja sittenkö te ette tee mitään? Haluaisin tähän selkeän kyllä tai ei vastauksen. Eli sitten ei rikkomusmenettelyä aloiteta. Toiseksi haluaisin, että selittäisitte meille, koska nythän me keskustelemme romaneista ja toki meillä on monen tapaisia työskentelymenetelmiä komission jäsenvaltioiden välillä. Oma hallitukseni on välittänyt sen tiedon, että äh, lainsäädännön täytäntöönpano, siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on perustunut sille, että komissiolle on toimitettu tiettyjä asiakirjoja 2004-2006, sitten 2007. Eli siis se, mitä on tehty direktiivin tasolla, onko direktiivin siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön todellakin toteutettu. Varmaankin tämä palvelisi kaikkien meidän etujamme, jos me ymmärtäisimme tämän problematiikan ja saisimme siitä tietoa. Komissio ei ole siis tehnyt mitään Ranskan suuntaan näinä äh, aiempina vuosina. Ja nyt sitten komissio selittää meille, että loppujen lopuksi direktiivi oli, oli huonosti siirretty kansallisen lainsäädäntöön. En ymmärrä, miksi komissio ei ole tehnyt mitään, ei liikettäkään. jos todellakin kyse on vääränlaisesta siirtämisestä, itse katson, että ei, mutta te ette siis tehneet mitään, niin kai tällekin on perusteet. Plomb, final minute in this first round. No niin, viimeinen puheenvuoro tällä kierroksella. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-mi exprim și eu satisfacția pentru decizie. Myös äh, minä haluaisin ilmaista iloni siitä, että komissio tänään äh, on toiminut näin päättäväisesti. Se on tärkeä viesti jäsenvaltioille. Minusta Euroopan parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden täytyy olla osa ratkaisua, joka vie sitten hyvään äh, strategiaan. Ja tavoitteena täytyy olla romaniväestön integroitu, integroiminen – mikäli me emme halua uutta rautaesirippua. Meidän täytyy pyrkiä saamaan kansalaiset sisältymään yhteiskuntaan. Ja olen vakuuttunut, että yhteistyöllä me voimme onnistua. Komission jäsen Andor puhui parhaista käytänteistä. Voisiko hän kertoa meille tästä parhaista käytänteistä? Kiitokset ja nyt sitten puheenvuoro komission jäsenelle mahdollisimman lyhykäisesti. That, um... Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän täytyy investoida nimenomaan lapsiin ja alaikäisiin Tämä on yksi niitä tärkeitä elementtejä, joista teidän esittelijänne eh, on myös puhunut. Se on myös yksi niistä painopisteistä, joka meillä tulee olemaan näissä toimissa, joita sitten syntyy tästä Task Force-ryhmästä. On tärkeää, että tämä Task Force-ryhmä todellakin analysoi yksityiskohtaisella tavalla, millä tavalla varoja on käytetty tai ei ole käytetty? Mitkä ovat ne syyt, miksi eh, korvamerkittyä rahaa ei ole käytetty tai investoitu? Ja meidän täytyisi toimia hyvin realistisella tavalla. Ei ole mitään järkeä täällä puhua kauniita sanoja. Meidän täytyy realistisesti tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Perusoikeuskirja on uusi. Ja perusoikeuskirjan seuraamukset Euroopan unionin lainsäädännölle ja lainsäädännön toteuttamiselle, sitä ei ole vielä viety päätökseen kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on tehtävä askel askeleltaan lokakuussa tulen julkaisemaan analyysin siitä, mitä perusoikeuskirja muuttaa lainsäädännössä kansallisissa jäsenvaltioissa. Ja tulen silloin luonnollisesti parlamenttiin esittelemään tämänkin analyysini. Sitten tämä oli konkreettinen kysymys siitä, miksi vapaan liikkuvuuden direktiivi vuodelta 2004 ei ole täysin toimeenpantu kaikissa jäsenvaltioissa. Ranska on yksi niistä. Miksi me emme ole toimineet? Aikaa on toki ollut. Voin vain toistaa, mitä sanoin jo kuulemisessani. Kerroin teille, että vapauksien alueella me olemme hyvin erilaisessa tilanteessa nyt, kun meillä on perusoikeuskirja kuin mikä tilanne oli aikaisemmin. Olemme astuneet uuteen ulottuvuuteen ja meillä täytyy olla nolla toleranssi eh, eri direktiivien toimeenpanossa. Ei ainoastaan tämä, vaan on myös muita direktiivejä. Ja että minä heti ensimmäisenä päivänä, kun astuin toimeen, niin katsoin, mitä tapahtuu ja tein yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa muuttaakseni tilannetta. Komission tavoitteena ei ole vetää jäsenvaltioita oikeuteen, ei vaan komission tavoitteena on muuttaa tilannetta ruohonjuuritasolla jäsenvaltioissamme kansalaistemme hyväksi. Ja tämä on se, mihinkä ryhdyin helmikuussa tämän 2004 direktiivin kohdalla. On jäsenvaltioita, jotka todellakin ovat menneet eteenpäin, jotka ratkaisevat ongelmia lainsäädännössään ja lainsäädännön kiemuroissaan. Sitten on jäsenvaltioita, joiden kanssa minulla on hieman ongelmia, ja sitten on jäsenvaltioita, jotka ovat jämähtäneet täysin paikalleen. Joten koskapa Kysymys on hyvin konkreettinen. Voin kertoa teille, että mikäli menettelytavat olisi toimeenpantu Ranskan lainsäädäntöön, niin me emme olisi nähneet näitä ongelmia, mitä tänä kesänä syntyi. Eli nämä kaksi asiaa liittyy yhteen. Eli siis vapaa liikkuvuuden direktiivi ja tämä syrjimättömyys, ne ovat asioita, jotka olisi voitu välttää tänä kesänä. No, mitä me teemme, jos Ranskan viranomaiset eivät vastaa? Tämä on hyvä kysymys. Minä luotan Ranskan viranomaisiin, jotka korkealla tasolla, valtion tasolla ovat sanoneet, että he tulevat täysin vastaamaan esitettyihin kysymyksiin joita komissio perustamissopimusten valjana on Ranskalle esittänyt ja että Ranska auttaa meitä ratkaisemaan ongelman. Me olemme jo onnistuneet eh, esimerkiksi siten, että tämä 5. elokuuta eh, tehty ohjeistus eh, muutettiin. Minun kysymykseni, jonka esit esitettiin tänään komission nimissä Ranskan viranomaisille, oli kuinka tätä on käytetty, kuinka tätä uutta ohjeistusta käytetään, miten se vaikuttaa yksilöön, koska tässä puhutaan ei ryhmän oikeuksista, vaan kunkin yksittäisen kansalaisen oikeuksista. Onko kaikki nämä oikeudet taattu näille ihmisille, näille kansalaisille? Mikäli kyllä, Selvä, missä, mistä löytyy todisteet, täytyy olla paperilla takeet tästä. Tätä minä odotan ja sitten analysoin vastauksia yhdessä oikeudellisen yksikön kanssa, joka on hyvin selkeästi sanonut, että he tarvitsevat nämä vastaukset ennen kuin me voimme ryhtyä toimeen. Joten annetaan Ranskalle mahdollisuus vastata konkreettisesti näihin kysymykseen. Thank you, Commissioner Something... Kiitoks. Haluaako komission jäsen Ander lisätä tähän vielä jotain? I would like to mention... No jos sallitte, niin ottaisin Suomen uudemman kerran esille. Mainitsin Suomen jo äsken. Toukokuussa kävin Suomessa ja lehdistökin esitti kysymyksiä romaaniväestön liittyen ja y- romaaniyhteisö on hyvin integroitu yhteiskuntaan ja he eivät oikein voineet ymmärtää, että mitä tällä hetkellä muualla tapahtuu. Ja haluaisin korostaa uudemman kerran, että näistä kokemuksista voimme oppia, vaikkakin olosuhteet ovat aivan toisenlaiset, niin tästä voidaan oppia kaikista huolimatta. Näin vastaisin tähän esitettyyn kysymykseen. Voimme oppia näistä kokemuksista esimerkiksi koulutuksesta, tuesta, ammattikoulutuksesta, työpaikkojen luomisesta, vaikka kyse olisi huonosti koulutetuista henkilöistä. Eli nämä ovat kysymyksiä, jotka huomioidaan politiikkaa muotoiltaessa työllisyyden parantamiseksi ja, työ- ja köyhyyden vähentämiseksi. Me tiedämme, että paraikaa työstetään aloitteita toimenpiteiden aloittamiseksi uusissa jäsenvaltioissa ja Balkanin alueella, mutta kun viitataan mikrorahoituksesta, niin kyse ei ole vain ainoastaan rahasta, sillä me voimme luoda yhteisöjä, pieniä ja suuria, ja minä uskon, että sitä kautta voidaan vahvistaa tilannetta ja estää henkilöiden syrjäytymisen. Heinäkuussa keskustelin myöskin kollegan kanssa tilanteesta uuden projektin tiimoilta. Jotain on saatu aikaiseksi, mutta töitä vielä tehdään hartian voimin. Myöskin kirkot ovat tässä työssä mukana. Mutta vaikka edistys on saatu aikaiseksi, niin turha kuvitella, että yön yli saadaan toimivia ratkaisuja aikaiseksi. Me tarvitsemme toimivia ratkaisumalleja, kun ongelmatkin ovat muovautuneet vuosikymmenten aikana. Me etsimme parhaita mahdollisia ratkaisumalleja, me tulemme tukemaan tätä mahdollisimman hyvin, mutta tämä ei ole mikään ylin, yön yli hoituva kysymys. Kiitoksia. Kiitoksia sitten työllisyysvaliokunnan edustajana kollega Figueiredo, olkaa hyvä. Kiitoksia. Aluksi haluaisin sanoa, että me tietenkin tuomitsemme sen, mitä Ranskassa, mutta myös muissa maissa on tapahtunut romani väestön suhteen. Ja me todella seuraamme tarkkaan juridisesti katsottuna sitä, mitä tapahtuu. Haluaisin kuitenkin tuoda esiin vielä toisen asian ja jatkaa siitä, mitä komission ja sen Reding totesi. Hän sanoi, että mitään, mikään kaunopuheisuus ei enää riitä, vaan nyt täytyy siirtyä, siirtyä sanoista tekoihin. Ja tässä tarvitaan ennen kaikkea globaalia politiikkaa, jossa keskitytään köyhyyden torjuntaan, työllisyyspolitiikkaan ja siihen, että kaikki voivat tuntea olevansa osa yhteiskuntaa romaniväestöä ei saa käyttää tekosyynä siihen, että huomio kiinnitetään muista sosiaalisista kysymyksistä pois. Tässä on kyse sosiaalisista kysymyksistä, taloudellisista ja kulttuurisista kysymyksistä, jotka liittyvät näihin henkilöihin. He ovat Euroopan unionin kansalaisia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Brons, yksi minuutti. Thank you. The fact that the people who were returned... Kiitos. Se, että ihmiset, jotka kään, karkotettiin Ranskasta, olivat romaneja ja tämä johtaa tämä argumentti siihen, että heidät karkotettiin sen takia, että he olivat romaneja. Ajatus siitä, että erilainen kohtelu on syrjintää, pohjaa sille oletukselle, että eri ihmisistä ei voi tehdä erilaisia johtopäätöksiä. Hiljan sosiaalidemokraatit ovat ottaneet kantaa pää täysistunnossa ja heistä on puhuttu erilaisena vähemmistönä. Oikeastaan nämä viittaukset olivat varsin selkeitä. E, vihjattiin siihen, että romanit olivat suhteettoman suuressa osuudessa, kun ajatellaan tiettyjä rikosmuotoja jos joku väestön osa on, on edustettuna esimerkiksi ihmiskaupassa, niin onkohan siellä mukana sitten joku väestön osa yliedustettuna? Euroopan on tätä tutkinut. Romanien integraation on käytetty valtavasti rahaa, ilmeisesti aika loppui. Thank you for your choice. Kiitoksia tästä päätöksestä, eli että itse keskeytytti puheenvuoron ennen kuin ehdin tätä puheenjohtajan nuijaa heilauttaa. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Problemos, akivaizdoja tapa aisku jo... Romani ongelma on äh, syntynyt sen vuoksi, että Ranska ei ole siirtänyt lains, direktiiviä lainsäädäntöönsä. Ehkäpä löydetään vielä äh, uusi skandaali, jossa nähdään, että myös muut jäsenvaltiot, jotkut ovat äh, epäonnistuneet siirtämään direktiiviä lainsäädäntöön. Eikö tämä indikoikin, että komissiolla on hyvin vähän mahdollisuuksia pakottaa jäsenvaltiot noudattamaan sääntöjä? Toisaalta varat, joita käytetään romanien integraatioon, niistä puhutaan paljon, tai me puhumme. Miksi? Ja viisi vuotta ohjelman käynnistämisen jälkeen palaamme asiaan ja toteamme, että mitään ei ole saatu aikaiseksi. Eikö nyt pitäisi todellakin ryhtyä tällaiseen uudenlaiseen kampanjaan? Kiitoksia seuraavana kollega Ensiu. Kiitos. Minäkin, minä voisin puhua nyt kymmenenkin minuuttia ja vastata moniin kollegoiden esittämiin kysymyksiin mitä tulee erityisongelmiin romania suhteen Romaniassa. Itse olen romanialainen. Olen laatinut laajan asiakirjan, jos komissaari tämän haluaa saada käytönsä, se on mahdollista. Romani ongelmia ei ole koskaan määritelty oikealla tavalla – Aina ratkaisuja on etsitty yhteydessä etniseen taustaan, mutta aina kun romani ongelmia on pyritty ratkaisemaan kansallisesti, tässä ei ole onnistuttu. Ranskan hallituksen toimilla ei ole moraalista tai sosiologista perustaa ja siksi me tuemme komission ponnistuksia tässä asiassa ja siinä, että se on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Ranskaa vastaan. Meidän täytyy mm, torjua tällaisia toimia, eikä niitä saa sallia myöhemminkään. Ranskan täytyy noudattaa yhteisiä sääntöjä. Kiitos puheenjohtaja. Täällähän mainittiin jo koordinaattori ja se, että minulla on vain yhden minuutin puheaika tämä ongelma ei koske pelkästään Ranskaa eikä pelkästään romaniväestöä, vaan myös muilla Euroopan unionin kansalaisilla on ongelmia. Heitä on kielletty käyttämästä esimerkiksi omaa äidinkieltänsä ja heidät on tehty rikollisiksi kollektiivisesti. Aina kun perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia Euroopan unionissa rikotaan, niin pitäisi olla määrätietoisempi, päättäväisempi. Valitettavasti meillä on jäsenvaltioita, äh, jossa ei ole vähemmistöongelmia eikä etnisiä ongelmia, koska nämä jäsenvaltiot kiistävät niiden olemassaolon. On toki hienoa, että on, on punainen paloauto ikään kuin sammuttamassa tulipaloa, mutta pitäisi myös toimia niin, että että jäsenvaltiolla ei olisi minkälaisia kannustimia rikkoa näitä säädöksiä. Kiitoksia. Seuraavana kollega Helm. Minun vastaukseni kuulin jo, tai vastauksen kysymykseni, joten kollega Buskurt voi saada puheenvuoro aikani. Niin, kiitoksia. Haluaisin saada vielä vähän selvennyksiä vastauksiin. Ensinnäkin totesitte, että tulette katsomaan tapauskohtaisesti näitä asioita mutta ongelmana oli tämä kollektiivinen palautus, joten tämäkin pitäisi ottaa huomioon. Ja sitten tämä ohjeistus. 15. syyskuuta tätä muudettiin. Miksi vasta näin myöhään? Ihmisiä ehdittiin jo palauttaamaan kotimaahansa. Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että tämä viivästys johtuu käytännössä juuri tästä äh, tapauskohtaisesta käsittelystä? Kiitoksia seuraavana kollega Jaakonsaari. Kiitoksia. Haluaisin lisätä tähän keskusteluun kaksi periaatteellista kysymystä. Toinen on se, että uskon, että tämä prosessi käynnistää romanien aseman parantamisen. Ja toinen, tämä lisää Euroopan unionin uskottavuutta kansalaisten silmissä. Nimittäin tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, jolloin komissio on ryhtynyt valvomaan EUn arvojen kansalaisten tasa-arvoa ja perusoikeuksien toteuttamista, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa. Aikaisemmin komissio on kyllä puolustanut sisämarkkinoita ja kilpailun toteuttamista ja käynnistänyt rikkomusmenettelyjä. Tämä on ihan oikein, mutta nyt ensimmäistä kertaa käynnistetään juuri arvolähtökohdista ja tämä minusta on erittäin tärkeää. On hyvä, että komissaari Andor täsmensi tuota Suomi-kohtaansa, nimittäin Suomessa on ihmetelty sitä, että miten on mahdollista, että toisesta Euroopan unionin maasta tulee toiseen maahan niin suuri joukko kerjäläisiä. Ja tämä on aiheuttanut sen, että Euroopan unionin uskottavuuskin on laskenut. Komissio ansaitsee meidän kunnioituksemme tästä. Thank you. Mrs. Papadopoulos. Κυρία Ρέτινγκ, σα έχω ακούσει αυτέ τι μέρε και ενθουσιάστηκα από τη δυναμική παρέμβαση. Κοίταξε. Kiitos, Rova Reding. Sanoitte jälleen, että on välttämätöntä kunnioittaa ihmisoikeuksia myös romanien kohdalla. Totta kai myös muiden vähemmistöjen oikeuksia on kunnioitettava. Monet vähemmistöt kärsivät ja te korostitte vapaata liikkuvuutta. Itse olen kotoisin Kyprokselta ja tiedän, että olemme kuulleet usein vapaasta liikkuvuudesta, mutta tähän liittyy edelleen vajetta, eikä ole käytännön mekanismeja tai direktiivejä tai päätöslauselmia tästä asiasta. Perusoikeuskirja sitten. Haluaisin tietää, miksi olette niin toiveikas siitä, että nyt todella lähdetään käytännössä toteuttamaan sitä, mitä te toivotte. Eli täällä on kuultu paljon hienoja ja kauniita sanoja, mutta miten tämä käytännössä nyt toteutetaan? Olemme jo vuosia odottaneet oikeudenmukaisuutta, mutta se, sitä ei ole vielä näkynyt. Kiitoksia seuraan kollega Ilchev. Чудесно е това, че до година през пролета Европейската комисия Kiitos puheenjohtaja. On hyvä, että ensi keväänä komissio ja komission jäsen Reding vaativat todellakin täsmällistä tietoa siitä, miten jäsenvaltiot käyttävät rahat. Nähdäkseni on hyvin tärkeää, että rinnakkaisessa raportissa jäsenvaltiot antavat lisätietoa siitä, minkälaisissa rakenteissa ja instituutioissa ne ovat aiempina vuosina toimineet. Miksi, miksi vaikkapa Bulgarian tyyppisissä maissa äh, hyvin merkittäviä toimijoita on lakkautettu, jotka aiemmin toimivat äh, hyvin merkittävillä sektoreilla. Esimerkkinä tästä vaikkapa demografiainstituutti, väestöinstituutti. Nämä ovat keskeisiä toimijoita, jotka nyt on sitten lakkautettu, eikä niitä ole vahvistettu, jotta ne voisivat tehdä työtään paremmin. Eli lukujen valossa haluaisin tietää, äh, oikeastaan lukujen valossa me emme tiedä, kuinka paljon on saatu aikaiseksi. Jäsenvaltiota tarvitaan lisätietoja. Kiitoksia ja kollegan Komes päättää tämän toisen kyselykierroksen. Kiitos. Minä tuen niitä toimia, mitä komissio tänään kertoi. Me emme voi saarnata ihmisoikeuksista ympäri maailmaa, jos emme takaa omien kansalaistemme oikeuksia. Ja nämä kyseiset kansalaiset ovat Euroopan kansalaisia. Minun omassa kotimaassani me käytämme eurooppalaista rahoitusta, jolla me pyrimme edistämään romaniväestön integroitumista ja olemme tehneet tämän suurella menestyksellä. Erityisen menestyksekkäitä ovat nämä tällaiset ähm, Euroopan rahojen äh, palkatut äh, tukihenkilöt, jotka auttavat tässä integraatiossa. Äh, mitä voitaisiin tehdä, jotta että meidän presidenttimme, joka on antanut epäsopivia lausuntoja romaniväestön integroimisesta, koska tässä on kysymys ihan selkeästä ennakkoluulosta. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro komission jäsenille ja pyrkikää olemaan lyhyitä ja ytimekkäitä. Me kaikki voimme ryhtyä tuumasta toimeen ja jokainen tykönään jäsenmaan koosta riippumatta komissio tulee puuttumaan tilanteeseen, tekemään kaikessa tilanteen parantamiseksi. Mutta me tarvitsemme selkeät juridiset lähtökohdat. Ja tästäpä syystä helmikuussa ehdotin, että tarkastetaan kaikissa jäsenvaltioissa direktiivin transponointi. Kyse ei ole vain ainoastaan jostain mistä tahansa direktiivistä, vaan direktiivistä, joka koskettaa meidän perusarvoja, ihmisoikeuksia. Eikä kyse ole direktiivistä, joka poistaisi jäsenvaltiolta mahdollisuuden puuttua rikollisten toimintaan. Ei, päinvastoin. Kyllähän direktiivin soveltamisalassa sanotaan, että jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimiin jo ennen kuin henkilö on ollut kolme kuukautta maassa tai sen jälkeen. Mutta mitä tärkeämpi seikka on se, että jokainen ihminen, jokaisella EUn kansalaisella – on oikeus tulla kohdelluksi normaaleja menettelytapasääntöjä noudattaen, vaikkakin häntä syytettäisiin jostain rikkomuksesta. Meidän täytyy vain varmistaa, että kaikkia määräyksiä noudatetaan myöskin rajat ylittävällä sektorilla. Ja eräs tärkeä seikka on juuri se, että meidän täytyy varmistaa oikeuden alueen toteutuminen ja ettei yksittäisiä ryhmiä syrjitä. Eli tilanne on muuttunut siitä syystä, että Lissabonin sopimus on astanut voimaan ja sitä sovelletaan myöskin oikeuden alueella. Ja perusoikeuskirjakin on olemassa ja sitä sovelletaan kaikilla toiminnan tasoilla – ja meidän kaikkien, teidän parlamentaarikkojen ja meidän komissaarien täytyy vain puhua näiden asioiden puolesta. Ja olen järkyttynyt, jos me komissiota syytetään toimimattomuudesta tai vähättelystä. Ei, päinvastoin. Ensimmäistä kertaa komissio kollegiona on ottanut käyttöön sopimusrikkomusmenettelyn ja antanut poliittisen viestin ja minun mielestäni tällä on jo symbolinenkin merkitys ja sitä ei tulisi vähätellä. Älkää vähätelkö tämän komission toimen merkitystä. On tietenkin selvää, että komission täytyy noudattaa menettelytapasääntöjä. Ei se voi noin vain lähteä toimimaan ja määräämään, mitä tehdään. Meidän täytyy noudattaa olemassa olevia sääntöjä. Ja me olemme havainneet, että meillä on nyt mahdollisuus toimia ja me olemme myöskin toimineet. Ja jos ongelma ratkaistaan huomenna, niin silloin meidän ei tarvitse lähteä käräjöimään, mutta kyse on pitkästä prosessista, joka on lähtenyt käyntiin ja minä todellakin toivon, että kaikin keinoin me pyrimme varmistamaan, ettei meidän tarvitse lähteä tappelemaan asioista. Jos jäsenvaltiot kykenevät lähitulevaisuudessa ratkaisemaan ongelmat, niin sehän on hyvä asia. Siihen me pyrimme. Ja mitä tulee sitten syrjinnän vastaiseen toimintaan, toteaisin uudemman kerran, että meidän täytyy vain katsoa, mitkä ne faktat ovat. Ja tästäpä syystä olemmekin pyytäneet faktoja käyttöömme Me emme kaipaa poliittisia julkilausumia, vaan faktaa, lukuja siitä, mitä kansallisella tasolla on tehty. ja että jäsenvaltiot osoittavat, että karkotetut henkilöt ovat toimineet lainvastaisesti mutta yleispätevät poliittiset vakuutukset eivät meitä tyydytä. Joten tarttukaa tähän tarjolla olevaan mahdollisuuteen. Komissio vain soveltaa uuden sopimuksen määräyksiä. Tämä on ensimmäinen kerta. No, mikä on syy tähän? No syy on se, että ennen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista meillä ei ollut tällaisia toimintamahdollisuuksia. Joten tilanne on muuttunut ja tämä muutos pitää huomioida käytännön tasolla. Ja se onnistuu vain ja ainoastaan, jos kaikki toimielimet puhaltavat yhteen hiileen. Kiitoksia seurana komission jäsen Andor. Hieman lisää näkökulmia tähän keskusteluun. Meillä on nyt suuri syy, miksi me puhumme tästä aiheesta, eli se mitä Ranskassa tapahtui, sen seuraamukset ja komission päätökset. Mutta ennen sitäkin jo monet Euroopan kansalaiset kiinnittivät enemmän huomiota romanikysymykseen enemmän kuin aiemmin sen vuoksi, että he näkivät kerjäläisiä kaupunkiensa kadulla ja tätä he eivät ole ennen nähneet. Tai oli jotain tiettyjä tapahtumia, joita liittyivät esimerkiksi rikollisuuteen ja tiettyihin sosiaalisiin kehityskulkuihin, jotka saattavat olla seuraamusta myös tästä talouskriisistä. Mutta haluaisin kiinnittää huomiota tänne sekä sosiaaliseen että demografisiin suuntauksiin niissä jäsenvaltioissa, joissa romanit asuvat. Että voi olla 8-10 prosenttia väestöstä. Siellä demografiset suuntaukset ovat hyvin selvät. Ja me näemme, että esimerkiksi koulujen tilanne eh, on heikentynyt eh, sen vuoksi, että romaniväestöä ei ole integroitu ja me tulemme näkemään eh, tämän myös työmarkkinoilla, jos ajatellen sitä, että romaneiden osuus voi olla jopa 40 prosenttia siitä väestöstä, jonka pitäisi astua työmarkkinoille. Eli kysymys on suurista menetyksistä. Tämä on suuri taloudellinen menetys, joka johtuu nimenomaan siitä, että näitä ihmisiä ei ole integroitu ja sitä kautta esimerkiksi tullaan menettämään verotuloja. Meillä on paljon syitä, sosiaaliset, eettiset, poliittiset, mutta myös taloudelliset syyt, miksi meidän täytyisi käsitellä tätä kysymystä kattavalla tavalla ja tehdä tiukkoja ehdollisuuksia. Tämä tulee olemaan suuri muutos ja ero aikaisempiin ohjelmiin, ainakin sosiaalirahastosta se, että me esitämme tietynlaisia ehtoja liittyen näiden ohjelmien ja projektien sosiaalisiin tuloksiin rakennerahastoista. Meidän täytyy saada käännettyä tämä sosiaalinen suuntaus ylöspäin. En pelkää, että tämä tilanne valuisi kädistä, koska tämä on nyt keskustelun aihe Euroopassa ja nämä sosiaaliset ongelmat eivät tule tuosta noin vain katoamaan. Talouskriisi ei ole ohitse, sosiaaliset seuraamukset ähm, näkyvät yhä. Olen myös puhunut Unkarin edustajien kanssa. Unkarihan on seuraava puheenjohtajamaa ja tarkoituksena on kehitellä uusia äh, politiikkoja Romanien mukaan ottamiselle. Joten meillä on jo lupaus äh, asian hoitamisesta myös seuraavalla puheenjohtajakaudella. Haluaisin myös lisätä tietämystä kulttuurista toimintaa ja sovin viime viikolla parlamentin äh, joukon parlamentaarikkojen kanssa jossa sovimme filmin näyttämisestä äh, romaniväestöstä, jotka asuvat Unkarissa. Tämä on todella masentavaa todella mahtavaa katsottavaa niille, jotka, eh, joilla on aikaa se katsoa. Hallinto on myös tärkeä kysymys. Bulgarian asia, jos, johon joku viittasi, on myös hyvin relevantti. Me, jotka työskentelemme sosiaalirahaston parissa, tämä on ongelma. Jotkut niistä eh, hallinnon ihmisistä, jotka koulutettiin Sosiaalirahastosta heidät erotettiin myöhemmän. Mutta voin myös kertoa, että kaksi päivää sitten tapasin Bulgarian varapääministerin. Tämä oli minulle hyvä mahdollisuus keskustella asiasta ja uuden hallituksen ponnisteluista, mutta sain myös mahdollisuuden esittää komission lähestymistavasta. Romanian hallituksen kanssa minulla on mahdollisuus keskustellaan lokakuussa 12.13. lokakuuta, jolloin me järjestämme konferenssin hyvin korkealla tasolla. Toivon mukaan presidentti Vaseskukin on paikalla, mutta ainakin pääministeri Bok ja muutkin, muitakin hallituksen edustajia on varmaankin paikalla. Joten tästä tulee aikamoinen vuoropuhelu asianomaisten valtioiden kanssa ja olen luottavainen siitä, että pääsemme eteenpäin. Kiitos. Nyt aloitamme kolmannen kierroksen ja ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Kleist. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Seuraavanlainen kysymys komissaari Redingille. Täällä nyt on syytelty Ranskaa ja jopa vertailtu tilannetta toiseen maailmansotaan. Mitä nämä teidän kommenttinne käytännössä tarkoittivat? Voisitteko valaista taustoja? Te viittasitte myöskin muihin jäsenvaltioihin. Onko tarkoituksena aloittaa sopimusrikkomusmenettely niidenkin suhteen? Ja sitten kolmas kysymys. Onko tarkoituksena lähteä tarkastamaan sitä, millä tavalla yhteisövaroja on käytetty romanivähäistöjen integroimiseksi yhteiskuntaan. Mehän tiedämme, minkälaisia ongelmia Romaniassa ja Bulgariassa on, ja me tiedämme, että ongelmat yritetään vain viedä muihin maihin, ja sitten vain syytetään näitä kohdemaita näistä palautuksista. Ja sitten yleensäkin tästä romaniyhteiskunnan syyttämisestä ja yleistämisestä, eli että kaikki olisivat rikollisia, kaikki lapset olisivat kerjäläisiä. Miten aiotte puuttua tämän tyyppisiin ilmiöihin? Kiitoksia. Mello. Kiitoksia seuraavana kollega Mello. Um um Haluaisin sanoa, että tämä ongelma ei koske Ranskaa, vaan Eurooppaa, joten tarvitaan eurooppalainen vastauskin tähän ongelmaan. Se, että hyökätään Ranskaa vastaan, ei ratkaise peruskysymyksiä, eikä se mielestäni muutenkaan ole hyvä tapa toimia, vaan tämä on epäoikeuden oikeudenmukaista, koska se on ollut esimerkillinen maahanmuuttokysymyksissä. Se antaa kaikkien ihmisten asettua omalle alueelleen. Miksi näitä ongelmia on? sitten juuri romaniväestön suhteen. Ne, jotka menevät tietyn maahan ja jäävät siinä, niin heidän tulisi myös noudattaa tämän maan sääntöjä. Jotkut väittävät, että Ranska on mukalaisvihamielinen, rasistinen maa. Ja mielestäni tämä on täysin epäreilu väitös. Ja tämä on juridisestikin huono huomautus, koska tämä ei ratkaise mitään ongelmia. Ja vielä lopuksi oikeuksista. Lapsilla on oikeus päästä kouluun. Maalla on tietyt säännöt, mutta ei voida olettaa, että jokin maa lähtee tukemaan ja ylläpitämään tiettyjä väestöryhmiä tällä tavoin. Jos ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan, Ranska tavallaan peittelee tässä ongelmaa, joka ei koske pelkästään sitä. Kiitoksia. Seuraavana kollega Verja. Komission jäsen, haluaisin yhtyä kaikkiin niihin, jotka ovat kiittäneet teitä siitä tavasta, joilla olette seurannut tätä tilannetta. Minä kuulun niihin ranskalaisiin, jotka kokivat Ranskan hallituksen tietyt julkitulot ikävinä. Jotkut ovat hirmustuneet, suuttuneet. Suurin osa ei ole näin kokenut. Ja ei myöskään suurin osa niistä, jotka pitävät ihmisoikeuksia kaikkein tärkeimpinä. En usko, että teitä nämä sanat yllättävät. Viidennen päivän elokuuta ohjeistuskirjeestä on puhuttu kovin paljon. Se toki oli varsin mielenkiintoista luettavaa. Kuitenkaan kesäkuun ohjeistusta ei oikeastaan ole eh, korjattu ja tältä perusteelta karkotukset jatkuvat ja tilanne on edelleenkin päällä ja jatkuu Ranskassa. Tämäkin kirje oli eh, Eurooppa-lainsäädännön vastainen. Siinähän pyydetään prefektejä äh, toimimaan oikeastaan kolmen seikan perusteelta. Äh, turvallisuuden, puhtauden, äh, kansalaisten taloudellisen toiminnan perusteella ja pyydetään myöskin tuomioistuinten päätöksiä. Ja prefekteillä niin ikään esitetään käsky ryhtyä karkotustoimiin silloin, kun henkilöllä ei ole Ranskan kansalaisuutta. Mehän tiedämme, että nämä karkotukset ovat systemaattisia ja välittömiä silloin, kun kyse on romaneista. Me haluamme todisteita, Rouva Reding. Haluan vedota Ranskan kunnanjohtajiin, jotta he lähettäisivät teille todistusaineistoa tästä. Ja minä kyllä päätän puheenjohtaja puheenvuoroni syyskuun ohjeistuskirje, arvoisa puheenjohtaja, 13. syyskuuta ohjekirje on johtanut yli 400 leirin karkotukseen. Ranskalle ei varmaankaan ole vaikeaa välittää listaa näistä leireistä ja, ja tietoa siitä, kuinka moni henkilö on näiltä leireiltä karkotettu. Pahoittelen puheenjohtaja tätä käytöstä. Mr. Van der Stop. Kollega Van der Stop. Puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. Komission jäsen äh, Reding. Minusta pitäisi lopettaa nyt Ranskan hallituksen kiusaaminen, joka ihan oikeutetusti käyttää omaa lainsäädäntöönsä ja komissio vaatii nyt Ranskan hallitukselta, että se muuttaa lainsäädäntöä. Minusta tämä on varsinaista hyvin arroganttia ja tämä loukkaa myös Ranskan äänestäjiä. Minusta äh, oikeusvaltiossa äh, on ihan yleistä, että äh, toimitaan sen maan lakien mukaan ja parlamentti tai, tämä parlamentti tai komissio ei ole se, joka päättää Ranskan laeista. Meidän täytyy huolehtia myös sitä, mitä esimerkiksi Reding puhui, kun hän puhui, viittasi toiseen maailmansotaan. Jos tässä nyt vaaditaan lisää tutkimusta ajatellen sitä, mitä täällä on tapahtunut, Minusta komissio voisi nyt lopettaa tällaiset tutkimukset. Olisi parempi, että komissio keskittyisi lainsäädäntöön, jolla olisi helpompi heittää kriminaalit äh, kansalaiset ulos maasta. Kiitoksia seurana kollega Mubai. Uh, Minä kaipaan sukupuolten yhtäläistä, yhtäläisiä oikeuksia tästä keskustelusta. Minun mielestäni meidän pitäisi kuulla paikalliselta väestöltä, erityisesti naisilta, miten heidän oikeuksia on loukattu, miten heitä on syrjitty, minkälaisissa oloissa he joutuvat elämään kotonaan. Ja nuoret tytöt eivät saa käydä koulua, koska he joutuvat jäämään sisarustensa kanssa kotiin, kotitaloutta pyörittämään ja heidät pakotetaan seksuaaliseen kanssakäymiseen ja avioitumaan hyvin nuoressa, vai, nuoressa iässä. Se tietenkin estää heidän kouluttautumista ja sosiaalista integraatiota. Ja haluaisin kuulla myöskin, mitä olette naisten salakuljetuksesta ja prostituutiosta. Ja lisäksi muistuttaisin teitä, arvoisa komissaari, että ihmisoikeuksien loukkaaminen kotioloissa pitäisi uusimpien teorioiden mukaan olla rankaistava teko ja tästäpä syystä unionilla on velvoite ryhtyä vastatoimiin tällaisten suurimittaisten oikeuksien polkemisen tiimoilta. Kiitos puheenjohtaja. Nyt täytyy muistaa, että me puhumme nyt ihmisistä, jotka ovat perustaneet laittomia leirejä muiden maille – Heitä ei karkoteta sen takia, että he ovat romaneja, vaan he käyttäytyvät laittomasti, lainvastaisesti, eivätkä etsi työpaikkaa. Kyseessä ei ole pelkästään Ranska, vaan omassa kotimaassanikin omalla alueella on vakavia ongelmia samanlaisten leirien takia, jotka aiheuttavat ahdistusta. Olemme kuulleet paljon oikeudesta syrjimättömyyteen. Eikö kukaan ole maininnut täällä omistusoikeutta? Entäpä maanomistaja, joka huomaa, että siellä on tusina karavaaneja parkkeerattuna omille maille. Ihmiset heittävät roskia ja jätteitä ympäri. Me tiedämme, että ne liittyvät näihin leireihin. Komission jäsen Reding haluaa suojella romanien oikeuksia. Pitääkö tämä sisällään myös oikeuden perustaa leiri toisten maille? Totta kai romaneilla on oikeuksia, mutta niin on muullakin yhteiskunnalla, niin meillä kaikilla muilla, mukaan luettuna ne ihmiset, jotka omistavat kyseisen maan. Ja puheenjohtajamme sanomme, että, että ratkaisu on romanien integraatio. Haluavatko he integroitua? Onko kukaan kysynyt heiltä, haluavatko he täysipäiväisen työpaikan, haluavatko he asua samassa paikassa kaupungin asunnossa? He ovat eläneet vuosi, tuhansia, vuosisatoja tällä tavalla liikkuvaisina, ja se on ongelma. Kiitoksia, kiitokset tästä yhteistyöhalukkuudesta, joten aikaa on myöskin komissaarien vastauksille. Ensimmäisenä puheenvuoro saa komissaari Reding. Olkaa hyvä. Ranskan hallituksen lausunnon mukaisesti 80 prosenttia henkilöistä, jotka ovat näillä laittomilla leireillä, on Ranskan kansalaisia. Toiseksi meillähän on koko Euroopassa lainsäädäntöä, kansallista lainsäädäntöä ja Euroopan unionin lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että hallitukset tekevät työtä rikollisuutta vastaan. Näitä lakeja noudatetaan yksilökohtaisesti. Niitä ei voi täytäntöön panna ryhmien kohdalla kollektiivisesti. On selvää, että Euroopan unionin direktiivit on siirrettävä kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä ei ole mikään valinnan vapaus, vaan se on velvoite. Komissiolla ei ole muuta mahdollisuutta, vaan, vaan sillä on velvoi, velvollisuus seurata sitä, että näin todellakin tapahtuu. Tästä syystä rikkomusmenettely on päätetty tänään komission toimesta aloittaa. Tämä on aivan tavallinen, normaali tapa toimielimellemme toimia. Ja haluaisin vain todeta teille, että päätös siitä, mikä on Euroopan unionin lainsäädäntöä tai mikä ei ole Euroopan unionin lainsäädäntöä, ei ole komission tehtävä päätös, vaan kyse on molemmista lainsäädäntöelimistä, eli siis neuvostosta, ministeri, ministerineuvostoista, e, eli kaikista jäsenvaltioista, jotka e, pyrkivät pääsemään yksimielisyyteen Euroopan parlamentin kanssa. Tästä syystä lakia säädetään täällä Euroopan unionissa niin, että eri jäsenvaltiot pääsevät yksimielisyyteen ja sitten jäsenvaltiot myös soveltavat, täytäntöönpanevat tätä lakia sillä tavalla, josta yhteisesti on sovittu pacta sunt servanda. Sopimuksia on noudatettava ja tämä on pohjana toimielinten hyvälle toiminnalle. Komissio voi tehdä päätöksensä pelkästään perustuen lainsäädäntöön. Ja näin komissio tekeekin Ranskan kohdalla ja myös muiden maiden kohdalla. Toivon, että kaikki tämä mylläkkä Palvele ainakin sitä asiaa, että kaikki jäsenvaltiot ja hallitukset tuntevat velvoitteen tehdä köyhyyden vastaista työtä. Köyhyyshän ei kosketa pelkästään romaneja. Puhumme myös naisten syrjinnästä, joka on hyvin tärkeä ongelma romaaniyhteisössä. Tästä me olemme tietoisia. Se onkin yksi syy sille, miksi on niin tärkeää järjestää pienten lasten hoitoa ja saatavaa nuoret romaanilapset ja ennen kaikkea tytöt kouluihin. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja se on myös yksi syy sille, miksi myös tässä Task Force-ryhmässä, joka analysoi sitä, miten rahoja käytetään tai ei käytetä. Ja tämän Task Force-ryhmän johtopäätökset, nehän eivät siis äh, tule, niitä ei saada ensi vuonna, vaan jo tämän vuoden lopussa. Johtopäätösten perusteella sitten tehdään päätöksiä. Pidän hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti on myös puuttunut itse asian ytimeen. Miten me voimme tehdä yhteistyössä työtä niin, että tämä hyvin epäinhimillinen tilanne, jossa romaniväestö elää, voidaan ratkaista tulevaisuudessa. Olen kaikkien niiden kanssa samaa mieltä, jotka ovat hyvin realistisesti todenneet, että tämä ongelma on ollut olemassa jo vuosisatoja. Tämä, tätä ongelmaa ei voida millään päätöksillä, äh, joita me täällä teemme, ratkaista. Mutta toki se voidaan ratkaista silloin, kun kaikki kantavat oman vastuunsa. Joudumme muuttamaan ajattelutapaa, teemme työtä niin, että voimme pelastaa seuraavan romanisukupolven. Ne, jotka ovat nyt lapsia, niin että ajatusmaailman muuttumisen myötä uusi sukupolvi voi suunnata oman elämänsä uusille urille. Kaikki se, mitä me täällä keskustelemme, kaikki se, mitä me täällä teemme, perustuu peru, perussopimuksillemme. Ne puolestaan pohjaavat Euroopan unionin kansojen yhteiseen tahtoon 50-luvulta saakka rakentaa yhteistä tulevaisuuttamme arvojen perusteella. Nämä arvot ovat tärkeyslistallamme kärjessä. Toki se pitää paikkansa, että aiemmin emme ole puhuneet arvoista tarpeeksi, mutta toivon, että tästä lähtien arvot poliittisessa toiminnassamme lainsäädäntötyössämme ja lainsäädännön täytäntöönpanossa ovat tärkeällä sijalla. Voitte luottaa komission niin, että me todellakin nostamme nämä arvot tärkeysjärjestyksessä huipulle, koska ne ovat Euroopan unionin perusta. Ne eivät ole vaihtoehtoisia, ne ovat velvoittavia meitä kaikkia kohtaan. Thank Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Kyllä, me pidimme tästä vastauksesta. Kiitokset teille ja kiitokset myöskin ponnisteluistanne keskittyä keskeisimpiin kysymyksiin ja pyrkimyksistänne löytämään ratkaisuja näihin esitettyihin ongelmiin. Seuraavana kollega Ander, olkaa hyvä. Tämä on äh, todella avainkysymys tämä, haluavatko romani, romanit integroitua. Minusta tämä pitää tulkita oikealla tavalla. Mitä me tarkoitamme integraatiolla tai sisällyttämisellä? Ja tarkastella tätä myös näkökulmasta. Emme me ole tarkoittaneet mitään homogeenista yhteiskuntaa, jossa lakkautettaisiin monimuotoisuus, kun me puhumme tästä integroimisesta. Me luonnollisesti puhumme yhteiskunnasta, joka on monimuotoinen, mutta jossa on yleisoikeudet ja jossa ei syrjitä, jossa voidaan osallistua, jossa hyvinvointi kuuluu kaikille. Romanit ovat vuosisatoja eläneet Keski-Euroopassa ja Balkanilla yhteiskunnan äärilaidoilla. Mutta totta on, että vuoden 1990 jälkeen ennen eh, suurimmalla osalla romaneista oli työpaikkoja ja, työpaikkoja he olivat integroituneita mutta äh, heidän äh, työpaikkansa olivat usein tällaisia huonosti koulutettujen työpaikkoja teollisuudessa tai muilla, ja monet olivat äh, hyvin tyypillisiä, hyvin tyytyväisiä työpaikastansa teollisuudessa, mutta olivatko he sitten iloisia, kun he menettivät työpaikkansa? No ei toki. He olivat tyytymättömiä ja sitten sitä kautta pikkuhiljaa heidät suljettiin yhteiskunnan ulkopuolelle ja he keskittyivät tietyille alueille. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana me olemme nähneet askel askeleelta näiden hyvin monimutkaisten sosiaalisten kysymysten esiin tulemisen ja missä on suurta köyhyyttä. Siellä on myös kunnollisen koulutuksen puutetta, ei ainoastaan kirjoittamisen ja lukemisen opittelu, vaan kaikki. Ja tämä eristää ihmiset, sitä ei ole epäilystäkään. Mutta mielestäni pitää myös ymmärtää, että tämä on noidankehä. Ja näin käy, kun on lama ja taantuma. Silloin on vielä hankalampaa yhteiskunnassa eri ryhmien rinnakkaiselo. Se synnyttää poliittisia jännitteitä ja silloin se usein nimenomaan aiheuttaa ongelmia näille marginalisoituille ryhmille. Meidän täytyy rikkoa tämä kehä oli se miten vaikea tahansa, ja uskon, että se on mahdollista vain, mikäli meillä kaikilla olisi sama kuva näistä haasteista ja siitä, miten mennä eteenpäin. Kiitos. Thank you. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Tämä oli pitkä työn rupeama, mutta olette varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että tämä oli hedelmällinen keskustelu. Nyt loppuhuomioihin ja ne esittää työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja Rova Beres. Ja sen jälkeen päätän tämän kokouksen. No, puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitos tästä yhteisestä kuulemisesta. On hyvin tärkeää, että parlamentti voi nyt tänään käydä tätä keskustelua. Hämmästyttävää, kun kuulimme komission puheenvuorot, on kuulla se, että komissio on todellakin on keskittynyt näin pitkälti unionin arvoihin. Rouva Reding puhui perusoikeuskirjasta, joka nyt on muuttanut tilanteen. Meillä on uusi tilanne edessämme. Unionilla on perusta toimia määrätietoisesti ja tämä on meidän näkökulmastamme keskeistä. Me emme ole päässeet vielä kriisistä täysin ohitse. Se on nostanut esille syrjintää, populismia ja myös tämän kaiken täytyy olla arvojemme ytimessä. Kriisin tuoksinassa me emme saa unohtaa unionin ydintä. Ensinnäkin puhumme syrjinnästä ja toisaalta taas köyhyydestä komission sen Andor tietää varmasti sen, että työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa me odotamme kovin paljon päättäväisyyttä, kun ajattelemme strategiaa 2020, niin että saamme pilottihankkeen köyhyyden vastaiseen työhön. Kun kyse on romaniväestöstä, niin todellakin puhumme tämän strategian konkreettisista täytäntöönpanosta ja siitä saatavista tuloksista sosiaalirahaston uudistuksessa ja rahaston täytäntöönpanossa valiokunnassa me olemme hyvin valppaina sen suhteen, minkälaista strategiaa te ehdotatte ja miten tämä strategia, köyhyyden vastainen strategia toimii johdonmukaisesti? Julkisen tahon asianmukainen toiminen toki eh, vaatii vuoropuheluolosuhteita eri toimijoiden väliltä ja otolliset olosuhteet. Meidän on toteutettava tämä kun ajatellaan vaikkapa Romaniaa tai myös Ranskaa, niin niin tämä sama pohdinta pätee siihenkin. Eri yhteisöjen välinen vuoropuhelu ei välttämättä ole ollut aina haasteiden mukaista. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Nyt haluaisin kiittää kaikkia positiivista panoksesta. Kiitokset myöskin meidän vieraillemme, myös perusoikeusvirastosta. Nyt todellakin Euroopan unionin täytyy pitää kirkkaana mielessä, että kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja sen mukaan myöskin perusoikeuskirja, niin nyt kyse on myöskin periaatteista ja arvoista ja joitakin perusarvoja ja periaatteita on täällä korostettu. Kyse on sitovasta lainsäädännöstä syrjimättömyyttä on noudatettava ja komissio on nyt toden totta sopimusten ja perusperiaatteiden ja arvojen vartija, niin kuin Lissabonin sopimuksessa sanotaan. Komissio tekee työtä niin kuin mekin tämän asian tiimoilta. Mehän hyväksyimme syyskuun 9. päivänä päätöslauselman ja nyt jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä toimielinten kanssa, jotta näitä periaatteita noudatetaan ja taistellaan syrjintää vastaan, parannetaan osallisuutta. Eli paljon on vielä tehtävä työmaata riittää, mutta minä uskon, että me olemme osaltamme kantaneet kortemme kekoon tähän visioon tämän keskustelun kautta ja tämän mielenkiintoisen kokouksen Annin myötä. Kiitoksia oikein paljon kaikille.